Good morning everybody. Hyvää huomenta kaikille. Puheenjohtaja Karjancheva, varapuheenjohtaja Dombrovskis, kansallisten parlamenttien jäsenet, kansallisten äh, ja Euroopan parlamentin jäsenet. On hienoa nähdä teidät täällä kokoontuneina seitsemänteen parlamentaariseen viikkoon. Kyse on suurimmasta parlamenttien välisestä tapahtumasta vuosittaisessa kalenterissamme. 123 jäsentä 27 jäsenvaltiosta 56 parlamentaarista kamarista on täällä edustettuina. Neljä ehdokasmaata ja Norja ja Sveitsi ovat myös mukana. Kansalliset parlamentit ovat keskeisessä roolissa – EU-politiikan saattamisessa lähemmäksi kansalaisia. Tämä on se tavoite, jonka asetin itselleni Euroopan parlamentin puhemiehenä. Meidän on löydettävä tapoja lisätä kansalaisten luottamusta unioniin ja sen toimielimiin. Meidän täytyy saada uusi visio Euroopan tulevaisuudesta ja ehdottaa konkreettisia toimia. Kyse on tulevista vuosista EU:ssa niin, että ne voivat hyödyttää kaikkia kansalaisia. Euroopan parlamentin näkemys on pitkään ollut se, että parlamenttien välinen yhteistyö ja parhaiten käytäntöjen vaihto parlamenttien välillä on aivan keskeisessä roolissa, kun keskustelemme Euroopan unionin tulevaisuudesta. Haluaisin jatkaa puheenvuoroani äidinkielelläni. Näiden kahden päivän aikana keskustelemme ohjausjakson tehokkuudesta, talouspolitiikan koordinoinnista, vakaudesta, kasvusta ja talouden ohjauksesta. Kasvun palaaminen kymmenen kriisivuoden jälkeen on hyvä uutinen. Vaikkakin rikkaiden ja köyhien välinen ero kasvaa, niin haluamme kuitenkin kehittää sellaista politiikkaa, joka tätä kuilua kaventaa. Äh, kasvu on hyvin epäsymmetristä. Se ei tarjoa välttämättä työllistymismahdollisuuksia. Ja tämä koskee erityisesti nuoria. 23 miljoonaa 15 äh, ja 34 vuoden ikäisistä ei ole töissä eikä opiskele. ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin uudet sukupolvet omaavat heikommat näkymät tulevaisuuden suhteen kuin heidän vanhempansa. Näiden vuosien aikana talous on kehittynyt teknologisesti, pääomat liikkuvat vapaasti, markkinat ovat entistä vapaammat. Näin kasvu ja kilpailukyky ovat voineet parantua. Mutta samaan aikaan on syntynyt myös kilpailua verotuksessa, ympäristöstandardeissa ja työlainsäädännössä. Maahanmuuttovirrat virrat ja halpa työvoima ovat aiheuttaneet hallaa kaikista heikoimmille. On syntynyt turhautumista, syrjäytymistä ja sosiaalista pahaa oloa. Meidän täytyy tarjota konkreettisia vastauksia tähän suuttumukseen. Tarvitsemme demokraattisempaa, tehokkaampaa Eurooppaa. Vain yhteistyön kautta voimme todella vastata näihin kysymyksiin, jotka ovat rajat ylittäviä kysymyksiä luonteeltaan. Ja meidän täytyy toimia toimijoina, ottaen huomioon jättiläismäiset toimijat, kuten Yhdysvallat, Kiina, Venäjän federaatio ja muut. Ensimmäinen haaste on kahtalainen. Ei riitä se, että kasvu vahvistuu. On yhtä tärkeää toimia niin, että tämä kasvu tuo vaurautta ja työpaikkoja mahdollisimman monille ihmisille. Vain tällä tavalla voimme toimia johdonmukaisesti. Vapaus ja ihmisten arvokkuus on ensisijaista. Työn kautta tämä toteutuu. Teknologinen ja digitaalinen kehitys, robotiikka muuttavat syvällisesti kilpailukykyä ja työelämää. Euroopan politiikan täytyy seurata tätä kehitystä, tukea teollisuutta ja työntekijöitä, täytyy investoida koulutukseen niin, että voimme sopeuttaa osaamistasoa kehitykseen. On tärkeää hallinnoida myös teknologian kehitystä ja digitaalista kehitystä. Webin jättiläiset eivät voi olla mikään yksi ja ainoa ratkaisu. Täytyy muistaa avoimuus, verotus, yksityisyyden suoja, kuluttajan suoja. Jotta olemme uskottavia, meidän täytyy tarjota hyvinvointia ja tässä tarvitaan verotusalan ja oikeudenalan EU-tason yhteistyötä meidän täytyy saada se rakennus valmiiksi, jonka perusteet ovat jo olemassa sisämarkkinoiden ja euron kautta. Meillä on vielä paljon tehtävää. Markkinoiden on voitava hyötyä kaikesta potentiaalista, esimerkiksi palvelujen, energian ja digitaalisuuden ja pääomien, pääomien alalla. Markkinoiden täydentäminen tarkoittaa työpaikkojen luomista, pk-yritysten tukemista, kuluttajia suojaa ja heikommin kehittyneitä alueita täytyy lähentää rikkaampiin alueisiin. Pääomamarkkinoiden ja pankkiunionin lisäksi täytyy viedä eteenpäin myös talous- ja finanssipoliittista äh, politiikkaa unionia. Ei voi olla niin, että meillä on yhteinen valuutta, mutta emme pääse yhtenäisempään kilpailukykyyn ja taloudelliseen ja sosiaaliseen lähentymiseen. meidän on huomioitava talouden alan riskit niin, että pyrimme myös jakamaan näitä riskejä. Parlamentti on hyväksynyt viime vuonna taloushallinnosta, talouden ohjauksesta kolme mietintöä. Kyse on siitä, että voimme koordinoida toimiamme ja voimme uudistaa unionia niin, että saamme kasvua ja työllisyyttä. Tarvitaan myös innovointiin ja tutkimukseen investointeja, jotta taloutemme olisi maailmanlaajuisesti kilpailukykyisempi. Parlamentti on ottanut kantaa myös pelastusrahastoon, rahastoon, niin sanottuun eurooppalaiseen valuuttarahastoon, jotta voimme helpottaa rakenneuudistuksia. Nämä välineet liittyvät avoimempaan ja demokraattisempaan talouden ohjaukseen. Näin ollen Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit äh, ovat siinä tilanteessa, että niiden täytyy olla entistä lähempänä päätöksentekoa ja osallistua siihen. Ensimmäisenä vuonna parlamentin puhemiehenä olen tehnyt kaikkeni, jotta unionin päätökset ovat mahdollisimman lähellä kansalaisia Euroopan unionissa. Euroopan parlamentti on unionin tärkein toimielin. Meidän tehtävämme on valvoa komission työtä. Kyse ei ole pelkästään siitä, että äh, leimaamme ikään kuin leimasimella päätökset, joita tehdään komissiossa, vaan kyse on vahvasta lainsäätäjän roolista. Aiomme toimia tällä tavalla äh, harmoniassa kansallisten parlamenttien kanssa nekin valvovat meidän tekemämme työtä. Me kunnioitamme aina niitä sääntöjä, joita meillä on toissijaisuusperiaatteesta. Kyse on tärkeästä yhteistyöstä, jossa kansalainen on kaiken poliittisen työn keskiössä. Jos parlamentit unohtavat tämän roolin, jättävät sen syrjään, niin kansalainen ei ole keskiössä. Kansalainen ei ole enää tämän demokraattisen kehityksen ytimessä. Kyse on tärkeästä siirtymävaiheesta. On paljon huonoa oloa Euroopassa, joka nousee esille. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää tehdä työtä Euroopan parlamentissa, parlamenteissa. Se työ, jota kansallisissa parlamenteissa tehdään, on äärimmäisen tärkeää sillä parlamentit ovat välittämässä välittäjän roolissa kansalaisten ja toisaalta täytäntöönpanovallan välissä. Kyse on aina ennen kaikkea kansalaisten edusta. Tämän parlamentaarisen viikon tavoitteena on juurikin se, että saamme kansalliset parlamentit entistä enemmän mukaan tähän yhteistyöhön. Kyse on yhteisestä metodista, yhteisestä hallinnoinnista ja parlamenttien roolista, kun kyse on esimerkiksi emusta. Keskustelemme myös tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tarvitsemme poliittisen budjetin meillä on kansalaisten prioriteetit, esimerkiksi työttömyyden vastainen taistelu, nuorisotyöttömyys, turvallisuus, puolustus ja ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. EUn budjetti ei voi olla sellainen budjetti, jossa vain jaetaan uudelleen rahaa, tulonsiirtobudjetti, vaan meillä on oltava poliittisia tavoitteita – jotka tarjoavat meille lisää arvoa, jotta pääsemme tästä vaiheesta eteenpäin ja voimme tarjota kansalaisille aina vain parempia vastauksia. Parlamentin mietinnöissä ja olemme saaneet myös komissiolta äh, Rooman sopimukseen pohjautuvan pohdintapaperin unionin uudistamisesta. Parlamentti on ollut hyvin aktiivinen tässä työssä ja olemme pyytäneet kaikkia valtiohallitusten päämiehiä ilmaisemaan kantansa näistä kysymyksistä. Olemme kuunnelleet Kroatian ja Irlannin pääministereitä, Portugalin pääministeriä ja Ranskan presidenttiä. Unionin johtohenkilöt ovat äh, käyttäneet puheenvuoroja äh, parlamentissa. Olemme saaneet rohkaisevia viestejä avoimuudesta, demokratiasta. Ja jälleen kerran Euroopan parlamentti on keskustelujen ytimessä, kun puhumme tulevaisuudestamme. Kyse ei ole byrokratiasta, vaan puolesta miljardista miehestä ja naisesta, jotka asuvat Euroopan rajojen sisäpuolella. Me haluamme avointa keskustelua, haluamme vahvistaa näin ollen demokraattista prosessia niin, että saamme aina vain hedelmällisemmän yhteistyösuhteen meidän ja teidän välillenne. Näin ollen haluankin kiittää teitä siitä, että olette paikalla. Nyt annan puheenvuoron Sveta Karajan Tsevalle. Hän on Bulgarian kansalliskokouksen puhemies. Olkaa hyvä. Уважаеми господин Таяни, уважаеми господин Домбровскис, Arvoisa puhemies Tajani, komissaari Dombrovskis, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Bulgarian kansalliskokouksen puhemiehenä haluaisin ilmaista iloni saada toimia täällä yhteispuheenjohtajana tässä vakaus, vakautta ja taloushallintaa käsittelevässä kokouksessa. Kyseessä on tapaus, joka liittyy Bulgarian puheenjohtajakauden parlamenttien väliseen toimintaan ja ensimmäinen tapahtuma, joka järjestetään täällä Brysselissä Euroopan parlamentissa. Haluaisin kiittää isäntiä vieraanvaraisuudesta. Se, mikä meidät nyt tuo tänään yhteen, on tarkoitus toimia yhdessä, jotta saadaan kestävää kasvua Euroopan unioniin. Minulla on suuri ilo ja kunnia avata tämä kokous, joka liittyy talous- ja rahaliiton vakauttamiseen. Kukaan meistä ei pidä ajatuksesta kahden nopeuden Euroopasta. Ja kun ajatellaan tätä julkilausuma, niin haluaisin tässä nyt pyytää, että toimisimme yhtenäisemmin enemmän kuin aikaisemmin. Ja myöskin Bulgarian puheenjohtajakauden motto on samalla Bulgarian motto. Se, että yhdessä pysymme vahvoina. Monivuotinen rahoituskehys on aivan erityisen tärkeä asia – se, että vahvistetaan euroalueen integraatioita ja että myöskin talouden hallinta aluetta vahvistetaan. Nämä ovat muita keskeisiä aihepiirejä. Nämä ovat suuria asioita. Euroopan unioni yhteisrahoittaa hyvin monia tärkeitä sektoreita jäsenvaltioissa – vaikuttaa myöskin niiden talouden, taloudelliseen ja sosiaaliseen kehittymiseen. Ja samanaikaisesti meillä on suuria haasteita edessämme. Meidän täytyy olla joustavia ja tehokkaita. Tästä syystä haluaisin todeta tässä, että Bulgaria tämä puheenjohtajakautensa aikana ponnistelee integraation syventämiseksi talous- ja raha-asioissa. Tämä on ensimmäinen asia, joka liittyy myöskin demokraattiseen vastuuvelvollisuuteen, joka liittyy eurooppalaisiin toimielimiin ja Euroopan unionin kansalaisiin. Tästä syystä olen hyvin iloinen, että me puhumme uudesta lähestymistavasta ja myöskin syvennämme keskusteluja tästä aiheesta, josta käymme keskustelua tänään. Kun ajatellaan näitä keskusteluja liittyen eurooppalaisiin tulevaisuuden näkymiin ja finanssipolitiikan ja kansallisten verotuspolitiikkojen yhteydessä, niin meidän täytyy keskittyä sellaisiin aihepiireihin, jotka ovat erityisiä juuri euroalueella, koska on olemassa poliitikkoja, jotka toimivat päällekkäisesti eri alueilla. Tämä olisi hyödyllistä, jos entistä useammat jäsenvaltiot pääsisivät euroalueelle. Puheenjohtaja Junckerhan on tästä puhunut jo hyvin selkeästi. Meidän täytyy puhua myöskin tilanteesta Britannian irtautumisen jälkeen. Meidän täytyy puhua siitä, miten Brexit tulee vaikuttamaan Eh, eri politiikan alojen rahoittamiseen. Miten se vaikuttaa Euroopan unioniin ja myöskin monivuotiseen rahoituskehykseen? Tämä vaikuttaa nyt jo Euroopan unionin. Yksi Bulgarian puheenjohtajakäyden tärkeimmistä prioriteeteista on eh, taloudellisten ja sosiaalisten eriarvoisuuksien poistaminen jäsenvaltioiden väliltä – Tästä syystä kohesiopolitiikan pitäisi edelleen olla tärkeässä asemassa Euroopan unionin budjetissa vuoden 2020 jälkeen. Kyseessä on politiikka, joka yhdistää investoinnit eurooppalaisiin rakenteisiin, rakennerahastoihin ja rakennemuutoksiin ja hyvään taloudenhallintaan. Uskon, että tämä politiikka on aivan keskeinen meille ja tästä syystä se on myöskin prioriteetti meille. Meidän täytyy kuroa erot umpeen. Tästä syystä pidän hyvänä myöskin Bulgarian hallituksen ponnisteluja ja jäsenvaltioiden ja toimielinten ponnisteluja vähentää riskejä pankkisektorilta ja Ah, myöskin pyrkiä ponnistelemaan pankkiunionin loppuun saattamiseksi. Meidän täytyy myöskin työstää pääomamarkkinaunionia, jotta saamme aikaiseksi tasapainoa pankkien ja muiden lähteiden rahoituksen osalta. Ja täytyy myöskin pankkijärjestelmän kestävyyttä parantaa ja tarjota mahdollisuuksia pk-yrityksille, jotka toimivat kuitenkin Euroopan talouden rakennuspalikoina. Haluaisin lopuksi sanoa, että tärkein tekijä, kun ajatellaan talous- ja rahaunionin vakauttamista, on tehokas viestintä jäsenvaltioiden välillä. Uskon, että jos me toimimme vastuullisesti ja tasapainoisesti ja jos toimimme rakentavasti ja kunnianhimoisesti, me voimme saavuttaa tämän. Oikein paljon kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia, puhemies. Nyt seuraavana puhujana on Euroopan komission varapuheenjohtaja Vallis Dombrovskis. Hän vastaa eurosta ja sosiaalisesta vuoropuolusta. Olkaa hyvä. Uh, dear uh, President, Puhemies Tajani, uh, arvoisa puheenjohtaja, parlamentin jäsen, kansallisten parlamentin jäsen, haluan puhua talous- ja rahaliiton syventämisestä. Keskustelu on täysillä käynnissä ja halutaan edistyä ja uudistaa EMUa. Ja se on varmasti on se kuin pitkään aikaan. Se ei kuitenkaan tarkoita vielä, että tämä kaikki tulee olemaan helppoa. Tämä on siis hyvän ajankohtaan tulevaa keskustelua. Taloudellinen tilanne on nyt hyvä, koska nyt kuudetta vuotta kasvu on ollut meneillään. Talouden kasvu on palannut kaikki, kaikissa EU-valtioissa. Se on ylittänyt odotukset viime vuonna ja edelleen tahti nopeutuu sekä euroalue että koko EU. On arvioitu, että ne ovat kasvaneet 2,4 prosenttia 2017 nopein tahti 10 vuoteen. Tämä hyvä tulos tulee jatkumaan. Tänä ja ensi vuonna on todettu noin 2,3-2,4 prosenttia, joten voidaan sanoa, että Euroopan talous on nyt kasvutilanteessa, työttömyys on alemmalla tasolla 10 vuoteen, vahvaa kysyntää, kapasiteet käytetään kunnolla, talouden olosuhteet suosivat investointeja ja luovat näin uusia tilaisuuksia edetä tästä eteenpäin. Luottamus yrityksissä ja kotitalouksissa on suurta ja tämä voi lisätä talouden aktiviteettia vielä parempiin tuloksiin tulevaisuudessa. Luonnollisesti on kasvun riskejä, koska niin kuin pörssit ovat osoittaneet viime aikoina, mutta tämä kaikki on kuitenkin tasapo, tasapo, tasapainotunut aika nopeasti. Sitten keskiaikavälillä omaisuuserien hinnat voivat vielä kärsiä epävarmuudesta, uudesta arvioinnista. Tässä tietysti vaikuttaa myös Brexit-neuvottelut, geopoliittiset jännitteet ja on riski siitä, että käännytään tavallaan sisäpäin, jopa aletaan harrastaa protektionista politiikkaa kansainvälisesti. Haluaisin panna merkille, että tilanne eroaa kuitenkin suuresti maiden kesken, koska elpyminen alkoi paljon varhaisemmin joissakin maissa kuin muissa. Ja sitten kriisin vaikutukset edelleenkin vaiku- keskittyvät joihinkin maihin työttömyytenä muun muassa, mutta kaiken kaikkiaan Euroopan talouden, talousnäkymät ovat hyviä ja nyt voidaankin osoittaa, että voimme toki toimia muutenkin kurisetunnelmissa Hyvät kollegat, komissio on eh, kertonut näkemyksestään emusta viiden puheenjohtajan kertomuksessa 2015 samoin äh, harkinta-asiakirjassaan aiheesta viime vuonna on laajasti keskusteltu asiasta neuvostossa ja parlamentissa ja haluaisin käyttää tilaisuutta tänään hyväkseni ja kiittää kansallisia parlamentteja heidän ajatuksistaan ja ehdotuksistaan. Tämä on erittäin arvostettua panostusta teiltä. Paketti, joka viime joulukuussa esitettiin, antaa tiekartan useille suunnitelmille, jotka perustuvat näihin keskusteluihin ja suurimpiin tarpeisiin. Me korostamme tätä edistymiskertomuksen merkitystä, koska pitäisi toimia lyhyellä aikavälillä, mutta tarvitaan myös selkeä visio, päättäväisyys keski- ja pitkällä aikavälillä ja suunta, johon emun pitäisi kulkea 2019 vuoden jälkeen aina vuoteen 2025 saakka periaatteet komissiossa ovat selkeästi yhtenäisyys, tehokkuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus yhtenäisyys, koska tulevaisuus sekä euro- että muissa maissa on, liittyvät kaikki toisiinsa ja ne, jotka eivät kuulu euroalueeseen, Tanska ja Iso-Britannia ja kaikki muut ovat sitoutuneet liittymään euron vaiheessa. Kaikki uudet välineet, joita me esittelemme, ovat avoimia kaikille jäsenvaltioille. Tehokkuus. EMU vaatii vahvempaa talouden ohjausta ja tehokkaampaa välineiden käyttöä, joita on. Ja sitten demokraattinen vastuuvelvollisuus, koska tarvitsemme suurempaa poliittista vastuutta ja avoimuutta siitä, kuka mistäkin päättää, suurempaa dialogia kansallisten ja Euroopasta sidosryhmien kanssa ottaen mukaan eri parlamentit, työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta. Vielä yksi täyslainsäädäntövuosi en, ennen Euroopan vaaleja ja meidän täytyy käyttää tätä todella hyväksemme, jotta voimme edistyä. O, muuten missaamme tämän tilaisuuden joulukuun edistymiskertomus viittaa tärkeään prioriteettiin täytyy viedä loppuun pankkiunioni. Olemme tyytyväisiä johtajien sitoumuksesta antaa sille prioriteettiasema ja pyritään myös vahvistamaan äh, Euroopan vakausmekanismia. Edistymis tällä alueella toimii vain, jos riskin vähentäminen ja sen jakaminen kulkevat käsi kädessä. Ensimmäinen on työtä, jota tehdään jatkuvasti. Euroopan pitää edelleen vahvistaa ja monimuotoista pankkisektoria niin, että se voi täysin täyttää roolinsa, kun se rahoittaa taloutta. Me tarvitsemme pankkilainausta ja integroituneita rahoitusmarkkinoita, jotta yritykset ovat kilpailukykyisiä, voivat investointeja ja kotitaloudet voivat suunnitella toimintaansa. Yli vuosi sitten esitimme kattavan riskinvähentämispaketin ja pyrimme vahvistamaan pankkien, pankkien häiriönsietokykyä. Sitten komissio yhteisen valvontamekanismin mekanismin kanssa valvoo valpaasti sektorin terveyttä ja paljon edistystä on saatu aikaan viime vuonna. Viime kuukaudena il, ku, kuussa ilmaisimme edist, kerroimme edistyksestä, mitä tulee järjestämättömiin lainoihin. Ja tähän tilanteeseen EU-ssa viimeisen kolmen vuoden aikana näiden lainojen määrä on vähentynyt yhdellä kolmasosalla. Vi, viimeisimmät luvut vuodelta 2017 Silloin NPL-suhde oli 4,6 prosenttia EU-ssa kokonaisuutena, mutta vieläkin on suuria eroja maiden kesken. Kuitenkin panemme merkille merkittävää edistystä jäsenvaltioissa, joissa alun perin oli varsin paljon järjestämättömiä lainoja ja puuttui uudistuksia. Me jatkossakin teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan nopeuttaa myönteistä kehitystä. Tulevina kuukausina tulemme tekemään ehdotuksia siitä, miten voimme vähentää järjestämättömiä lainoja ja estää niiden kertymisen jatkossa. Näin voidaan myös edistyä rinnakkain siinä, että luodaan yhteinen järjestäytymis varautumisjärjestely ja voidaan edistää edisiä. Tämä on ratkaisevan tärkeää, että voimme vahvistaa emua. Yhteinen vahva talletustuki, kun kriisi iskee jäsenvaltioihin, tämä estää talletuspaon ja vähentää kriisihallinnan kustannuksia kokonaisuudessaan. Olen hyvin tietoinen legitiimistä huolista siitä, että yhteinen talletusvakujärjestelmän ei pitäisi luoda mitään moraalikatoa. Komissio on esittänyt useita mahdollisia ajatuksia ottaa, ottaa tämä huoli huomioon ja siirtyä edisiin asteittain. Näin tästä voisi tulla väline suuremmalle riskin jaolle ja riskin vähentämiselle. Sitten mitä tulee joulukuun ehdotuksiin. Ensinnäkin konkreettiset ehdotukset siitä, miten voidaan muuttaa Euroopan vakausmekanismia ja tehdä sitä Euroopan valuuttarahasto Tämä tulee edelleen vahvistamaan instituutioita, se luo uusia synergioita EU-puitteissa ja erityisesti tämä tulee avoimuuteen, vastuuvelvollisuuteen, tehokkuuteen EUn rahoitusresurssien käytössä. EMF antaisi myös järjestäytymismahdollisuuden yhdelle kriisiratkaisurahastolle. Haluaisin vielä korostaa yhtä tärkeää seikkaa. Meidän ehdotuksemme ei muuta päätöksentekoa ja budjettirakennetta tämänhetkisessä vakausmekanismissa. Ne heijastelevat herkkää balanssia, mitä tulee kuululle intresseihin ja ovat osoittaneet tehonsa vuosien aikana. Vastuuvapaus ja parlamentin vastuu pysyy entisellään. Sitten toinen aloite on ehdotus integroida EUn laillisiin puitteisiin vakaussopimus. Emusta siinä on mukana myös finanssipoliittinen sopimus. Näin jäsen, jäsenvaltiot valtiot voivat integroida välineitä, niin kuin itse sopimuksessa todetaan. Kun integroidaan hallitusten välisiä välineitä EUn e, laillisiin puitteisiin, yksinkertaistaa laillisia puitteita ja vähentää jumittumisriskejä. Tämä vahvistaa tietenkin myös vastuuvelvollisuutta, koska tässä taataan kansallisten parlamenttien rooli ja parlamenttien välinen keskustelu, niin kuin juuri tällä viikollakin täällä käymme. Itse asiassa finanssipoliittinen sopimus on oikeastaan keino vahvistaa kansallista toimintaa saadaan aika jul- tervettä julkista taloutta. Komission ehdotus ei vaikuta sekundaariseen lakiin, mitä tulee kasvu- ja vakaussopimukseen. Meidän pitää myös uudistaa EUn julkisia talouksia, jotta voimme paremmin re- reagoida tämänhetkisen haasteeseen. Viime viikolla kerroimme panoksestamme Neuvoskeskustelussa jossa käsitellään monivuotista rahoituskehystä ja miten voimme paremmin tukea esimerkiksi investointeja. EMU-edistymiskertomuksessa me olemme korostaneet uusia reformivälineitä, jotta jäsenvaltiot saavat lisää tukea ja kannusteita viedä läpi näitä uudistuksia. Me tulemme esittämään ehdotuksen seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle Tätä voitaisiin kuitenkin testata jo nyt 2018-2020 mobilisoimalla vapaaehtoiselta pohjalta tätä täysin vapaaehtoisesti siis voidaan ottaa mukaan tämä suoritusvaraus, mitä tulee eh, eh, eri rahastoihin. Mahdollista, jos parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tämän ja, yleisen asetuksen EU-varoista e ja varainkäytöstä. Haluamme myös antaa teknistä apua, jotta voidaan varmistaa tai viedä eteenpäin uudistuksia jäsenvaltiossa. 2018-2020 kaudella haluamme lisätä talousarviota uudessa rakennerahaston tukiohjelmassa 18 miljoonalla eurolla. 140 miljoonaa siellä jo on käytössä. Tämä ohjelma on osoittautunut hyvin suosituksi alusta lähtien jo nyt. Se tukee 150 hanketta 15 jäsenvaltiossa ja nyt olemme valitsemassa uusia hankkeita tälle vuodelle. 2018 kysyntää tuli yli 20 jäsenvaltiosta ja se ylitti budjetin vi- pyrimme tukemaan jäsenvaltioita, jotka haluavat liittyä EMUun. Jotta euro menestyy ja jotta euromaat menestyvät euroalueella, meidän täytyy saada lähentymistä aikaiseksi. Me voimme tehdä enemmän, antaa teknistä tukea maiden pyynnöstä, joka kohdistuu niihin alueisiin, joilla voidaan auttaa, jotta saadaan parannettua lähentymistä, vaikka julkisen hallinnon hallinnointi, yritys, ympäristö, työmarkkinat, tuotemarkkinat, julkinen hallinto. Sitten on ehdotettu sitä, että perustetaan EUn finanssipoliittinen vakautusvälin. Pitää arvi, voidaan arvioida investointitaso, jos tapahtuu epäsymmetrisiä shokkeja. Tätä kautta on mahdollista aktivoida nopeasti resursseja jäsenvaltiosta, jotta voidaan täydentää kansallisia budjetteja. Investoinnit joita leikataan yleensä heti, jos tulee vaikeuksia, se on pitkällä aikavälillä haitallista kasvulle ja tuottavuudelle. Tuki tulisi eri lähteistä, EU, koska EU-tasolta lähinnä lainan muodossa. Näitä ehdotuksia tullaan konkretisoimaan jatkossa, tehdään lainsäädäntöehdotuksia liittyen myös seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen. Haluaisin korostaa, että tällaisen vakauttamistekijän pitäisi vähentää moraalikatoa eikä johtaa mihinkään pysyviin varansiirtoihin. Meidän pitäisi myös puhua selvästi, että on, tai on selvät valintakriteerit. On ratkaisevan tärkeää, että jäsenvaltiot rakentavat finanssipoliittisia puskureita erityisesti hyvinä talouden aikoina. Lopuksi mitä tulee keskivälin tavoitteisiin, komissio on ehdottanut sitä, että luotaisiin Euroopan talous- ja valtiovarainministeriö. Ministeriö tulisi vahvistamaan eurooppalaista ulottuvuutta talouspolitiikan politiikassa ja varmistaisi vahvan po- parlamentin valvonnan EU-tasolla ilman, että kyseenalaistetaan mitenkään kansallisia mm, oikeuksia. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, mm, viiden puheenjohtajan raportissa korostamme demokraattista legitimiteettiä, mitä tulee talous- ja finanssipolitiikan koordinointiin ja mitä tulee yleensäkin emuun. Läheinen yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on yksi aspekti tätä. Konsultaatio, kuuleminen kansallisten parlamenttien kanssa kautta päätöksentekoprosessin on toinen tärkeä tekijä. Ja läheinen yhteys Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä on kolmas tärkeä palikka. EU Emu voi olla vain demokraattinen, jos se onnistuu. Äh, Euroopan parlamentissa voidaan ihan tästä keskustella siitä, miten varmistetaan avoimuus vastuuvelvollisuusprosessissa ja miten sen pitäisi löytää institutionaalinen muotonsa. Tämä on siis tärkeä balansointitehtävä jatkossa. Toivon, että voimme luottaa teidän aktiiviseen tukeenne asiassa. Kiitoksia. Thank you very much, Vice President Dombrovskis. Kiitos, varapuheenjohtaja Dombrovskis varapuheenjohtaja poistuu kello 10.15 euroryhmän kokouksen sen takia. Käynnistämmekin keskustelu välittömästi. Kaksi minuuttia puheaikaa per puhuja. Tätä haluan korostaa. Ranskan kansalliskokouksesta budjettivaliokunnan puheenjohtaja, alkaa hyvä. Euh, Kiitos, puhemies. Tarvitsemme monissa aiheissa edistystä lyhyelläkin aikavälillä, mutta kolme aihetta haluaisin nostaa esille. Ensinnäkin täytyy hallinnoida riskejä pankkiunionissa, täytyy myös pääomamarkkinoita yhtenäistää. Kyse on liian heikosta kasvusta, Luonnollisesti täytyy kunnioittaa maiden erityispiirteitä, mutta liikaa jäykkyyttä on. Me tarvitsemme laajempaa, suurempaa budjettia ja parempaa interventiokapasiteettia. Haluamme välttää verotuksellisen epälojaaliuden Euroopan unionissa. Erityisesti euroalueella emme halua tällaista epälojaaliutta. Olemme puhuneet eilen kovasti digitaalisen markkinan tilanteesta. Kun tehdään poliittisia päätöksiä, niin täytyy luonnollisesti huomioida myös talouden alalla tehtävät päätökset. Me näemme tämän jokapäiväisessä elämässämme ja aivan erityisesti Euroopan unionin politiikassa. Eli minkälainen on täsmällinen aikataulutus Euroopan unionissa, jotta saamme konkreettisia vastauksia tähän ilmiöön, joka varmasti jatkuu ja joka mielestäni on epäoikeudenmukainen talouden näkökulmasta Euroopassa. Se johtaa siihen, että esimerkiksi kaikki yritykset eivät maksa veroja, vaikkakin rahanpesuvastainen toimintaryhmä on pyrkinyt tähän puuttumaan. Kiitos. Gianpaolo. Gianpaolo Galli, Italian parlamentista. Olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minun Parlamentti on jo hyväksynyt komission joulukuisen paketin 99 prosenttia siitä ja henkilökohtaisesti olen samaa mieltä varapuheenjohtaja Dombrovskisin näkemyksestä ja myöskin Tajanin näkemyksestä tässä puheenvuorossa. Haluaisin vain ottaa erään asian esille. On tehty koko joukko ehdotuksia, jotta Euroopassa. Ja, ja tässä nyt pyritään automaattisesti julkista velkaa, julkisen velkaan puuttumaan, ja tämä on ollut Saksan aikaisemman valtiovarainministerin Schäublen paperissa, ja kun hän sitten irtisanoitui niin saksalaiset ja ranskalaiset taloustieteilijät ovat tämän maininneet. Eli tämä on oikeastaan vastakohtainen tähän, tämän kokouksen otsikkoon, eli pyritään vahvistamaan tätä euroaluetta. Tämä uudelleenjärjestely saattaa ehkä olla joissakin tapauksissa tärkeää, mutta nyt sitten kun sääntöjä pyritään, pyritään tässä muokkaamaan, niin se toimii sitten kyllä, jos se on lopullista, jos sitten se, että seuraavana päivänä ei tarvitse puuttua markkinoihin ja rahoittaa sen tarpeita. Ja tämä se, että velkaa esimerkiksi sitten leikataan 50 prosentilla, niin se aiheuttaisi ongelmia ei ainoastaan kyseessä maassa, vaan kaikkialla Euroopassa. Emme halua mitään tällaisia ennustuksia, jotka toteuttavat itseään niin kuin esimerkiksi Sarkozy ja Merkel aikoinaan muokkasivat ja vaikuttivat euroalueen ongelmiin. Haluaisin sanoa, että jos jotkin relevantit eurooppalaiset tai kansalliset viranomaiset seuraavien viikkojen tai päivien aikana ovat rajoit- velan rajoittamisesta tai siihen liittyvistä määräyksistä, niin Eurooppa sitten on mahdollisen epävakauden tiellä. En tiedä, onko se nyt samankaltainen kuin aikaisemmin, mutta epävakautta kuitenkin esiintyisi ja toivottavasti näin ei tule käymään. Kiitos. No, Papadimulis. Sitten varapuhemies Euroopan parlamentista. Papadimulis, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kun Euroopan taloudella menee paremmin varapuheenjohtaja Dombrovskis, niin silloin minun mielestäni meidän pitää edetä siinä, että syvennämme, yhdistämme tätä unioniamme, koska talousliittoa ei ole vielä viety loppuun. Pankkiunionia ei myöskään. Ja valuutta unionakaan ei ole. Meidän pitää vahvistaa näitä ja te, ja vahvistaa niitä ajatellen kriisejä, joita tapahtuu, niin kuin puheenjohtaja Juncker on sanonut, että nyt ei sada, joten rakennetaan sitä kattoa nyt, koska myöhemmin on sitten liian myöhäistä. Sitten toiseksi meidän täytyy edetä myös verojen harmonisaation tiellä. Katsokaa, minkälaisia skandaaleja on tapahtunut, paratiisipaperit, Paradise Papers ja niin edelleen. Journalistit ovat paljastaneet tällaisia hämärä bisneksiä mielestäni Euroopan ja EUn budjetti ei voi tätä ignoroida. Me menetämme miljoonia euroja johtuen siitä, että rikkaat, varakkaat kiertävät veroja. Se on laillista paperilla, mutta epäreilua se on ja epäeettistä. Ja tämän takia meidän pitää panostaa veroharmonisaatioon. Ei voi olla niin, että jäsenvaltiolla on omat verojärjestelmänsä, jossa on tällaisia mustia aukkoja, jotka sitten haittaavat ja vahingoittavat muita maita. Joten EUn täytyy tehdä enemmän, tulla toimeen en, saada aikaan enemmän vähemmällä. Meillä on monia haasteita, maahanmuuttokriisi, terrorismin vastainen taistelu, se seikka, että me joudumme sijoittamaan enemmän tutkimukseen ja innovaatioon, joten olen siis samaa mieltä Bulgarian parlamentin puhemiehen kanssa. Jos me haluamme suojella kohesiopolitiikkaa, olen melkein valmis puheenjohtaja, niin silloin ne maat, jotka hyötyvät kaikkein eniten EU-sta, kuten EU-ssa, kuten Alankomaat ja Saksa, niiden pitää maksaa enemmän EU-budjettiin. Toiseksi tarvitsemme enemmän omia varoja EU-ssa. Meidän täytyy käyttää todella hyväksemme Montin esittämiä ehdotuksia. Kiitos. Parlament and then the commissioner. Tanskan parlamentin edustaja ja sitten komission varapuheenjohtaja Dombrovskis. Olkaa hyvä. Thank you so much. And, the... Uh, Paljon kiitoksia. Kiitoksia, että saimme tulla tänne. Olen hyvin iloinen, että saan olla tällä ja haluaisin nyt sanoa jotakin hiukan erilaista. Olen suuri Euroopan unionin fani. Olen syntynyt kylmän sodan aikana ja nyt kun tässä on edistytty ja saatu aikaiseksi rauhaa, niin se on hieno asia. Mutta nyt sitten, kun tilanne on tämä, niin tästä monet ihmiset ovat tyytymättömiä Euroopan unionin. Minä uskon rauhaan, demokratiaan, siihen, jota Euroopan unionin pitäisi tuottaa. Olen huolissani myöskin niistä, ihmisistä, eh, niistä maista, jotka suhtautuvat kielteisesti tähän, ja Euroopan unionin täytyy myöskin katsoa näitä asioita ja pyrkiä auttamaan näitä maita. Että me täytyy katsoa, että miten me, mitä me voimme tehdä, jotta tämä ei tapahdu. No, miten saamme ihmiset kiinnostumaan ja uskomaan Euroopan unioniin. Mutta nyt takaisin niihin aiheisiin, joista puhumme nyt. On erittäin myönteistä, kun ajatellaan näitä uudistuksia. Me olemme tehneet Tanskassa viimeisen 15 vuoden aikana paljon uudistuksia. Meillä on eläkeikää nostettu, työmarkkinat ovat joustavammat ja me olemme tehneet tämän, jotta saisimme myönteisemmät julkista rahoitusta, jotta me emme saisi, tai että meillä ei aiheutuisi ongelmia Tanskassa talouden puolella. Ja kaikkien maiden täytyy katsoa miten saadaan tästä rahoituspolitiikkaa aikaiseksi maassa. Ja tämä on kansallinen tehtävä, mutta on hyvä mielestäni, jos Euroopan unioni voi auttaa siinä kohtaa, että miten tähän päästään. Meilläkin on eriarvoisuutta Tanskassa ja yritämme vähentämään sitä myöskin maantieteellisesti. Me haluaisimme totta kai aina tuoda hyviä ajatuksia esille ja niin poispäin. Tämä on tehtävä koko maallemme ja haluamme todellakin tehdä tämä. Kiitos. Vice President Dombrovskis, please. Varapuheenjohtaja Dombrovskis, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Honorable, uh, Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat parlamentin jäsenet. Ensinnä kiitän tuesta työllemme, kun viemme pankkiunionia ja pääomamarkkinaunionia loppuun. Se on prioriteetti myös komissiolle ja uskon, että voimme löytää saada konkreettisia tuloksia aikaan varsin nopeasti näissä asioissa. Mitä tulee kysymykseen, joka tehtiin päätöksenteon ajoituksesta, kun syvennetään tätä emun syventämistyössä näemme monia tärkeitä virstan pylväitä, muun muassa maaliskuun eurohuippukokous, sitten kesäkuun huippukokous. Toivottavasti siellä voimme jo jonkin verran sopimuksia saada aikaan joulukuun EUn syventämispaketin pohjalta. Ja lopuksi meillä on huippukokous 2019 toukokuussa Subilissa, jossa sitten yritämme vetää johtopäätöksiä koskien Euroopan EUn tulevaisuudesta ainakin tällä vaalikaudella. Niin kuin jo sanoin, odotamme. Edessä on muutama aika mielenkiintoinen kuukausi. Sitten monista maista tuli kysymys EU-talousarviosta ja siihen liittyvistä prioriteeteista ja EU-talousarvion koosta. Kuten te tiedätte, Euroopan komissio hiljattain antoi oman panoksensa tähän keskusteluun seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja tämä on meidänkin mielipiteemme, että edessä on huomattavan isoja haasteita. Brexit hän jättää varsin ison aukon budjettiin, joten meidän täytyy eh, unohtaa tämä perinteinen budjettipuhe, että budjetti ei saa ylittää 1 prosenttia BK, BKTL, sehän pitäisi olla enemmän. Ja itse asiassa pitäisi tarttua tähän Brexit-aukkoon budjetissa ja käsitellä uusia prioriteetteja. Tässä tarvitaan uudelleen priorisointia, mitä tuo tämänhetkisen meno eri, menoeriin, ja siinä vaaditaan myös suurempaa kokoa EUn talousarviolla, joten komissio tekee työtä molempiin suuntiin, mitä tulee sitten omiin varoihin. Totta, meidän aikomuksemme on tehdä ehdotuksia mahdollisista uusista omien varojen lähteistä. Sitten tuli kysymys automaattista valtion velan uudelleenjärjestelystä. Jos te tarkastelette komission tekemiä ehdotuksia, tulette näkemään, että Euroopan komissio ei ehdota tämän tyyppistä mekanismia. Luonnollisesti olemme hyvin tietoisia tästä keskustelusta ja mekin olemme sitä mieltä, että tätä keskustelua pitäisi käydä varovaisesti eikä heikentää millään tavalla rahoitusvakautta ja olla tietoinen mahdollisista kielteisistä vaikutuksista. Tarkoituksenamme on siis vahvistaa häiriönsietokykyä emussa, niin kuin paperissa korostettiin sitten tuli kysymys verotuksesta. Sekin tuli monissa puheenvuoroissa esiin. Täytyy sanoa, että komissio on täysin samaa mieltä. Verotuksen alalla on paljonkin tehtävää ja itse asiassa olemme jo saaneet aikaan varsin huomattavaa edistystä viimeisen parin vuoden aikana. On muutettu vero, kierron vastaista direktiivin vahvistettu säädöksiä, mitä tulee veronkiertoon, ja tiedonvaihtoon jäsenvaltioiden kesken, samoin tiedonvaihtoon kolmansien maiden kanssa, ja on täytäntöönpantu OECDn aloitetta, jolla toimitaan ähm, voittojen siirtoa ja veropohjan murentamista vastaan. Sitten on veropaketti, jossa käsitellään huomattavalla tavalla ALV-petoksia myös kansallisella tasolla. käsimme tästä ja ehdotuksessamme koskien maakohtaisista, puhutaan maakohtaisesta raportoinnista. Sitten on mukana yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja. Pian tulemme tekemään ehdotuksen digitaalisen talouden verotuksesta, jotta sopeudutaan, sopeudutaan verotusta uuteen digitaaliseen aikaan. Verotuksessa meillä on todella tiivis agenda ja meidän pitää toteuttaa sellaista periaatetta, että verot maksetaan siellä, missä todellinen taloudellinen toimintakin tapahtuu. Sitten vielä lopuksi. Kiitän teitä teidän huomioistanne ja kommenteistanne, jotka koskivat sitä, että pitää vahvistaa myös jäsenvaltioiden roolia ja kansallisten parlamenttien ja hallitusten roolia, mitä tulee terveeseen talous- ja finanssipolitiikan harjoittamiseen tätä te myös korostatte. Meidän pitää voida parantaa institutionaalisia puitteita, puitteita EMUssa. Me voimme vahvistaa välineitä EU-tasolla, mutta tämä ei mitenkään korvaa kunnollista tervettä talouspolitiikkaa kansallisella tasolla. Kiitoksia. Thank you very much, Vice President Dombrovskis. Kiitos varapuheenjohtaja Dombrovskis teidän panoksestanne. Nyt ennen kahvitaukoa vielä kolme puheenvuoroa ensin Kroatian edustaja. Olkaa hyvä. So, uh, thank you for your, uh... Kiitos. EMUn syventäminen on hyvin tärkeää Kroatialle. Kroatiahan ei ole vielä euroalueen jäsen. Pääministeri Plenkovic puheenvuorossaan Euroopan parlamentissa korosti juuri tätä Euroalueeseen liittyminen on Kroatialle strateginen tavoite. Kyse on strategiasta, josta käydään nyt julkista keskustelua maassamme. Tavoitteena siis on tunnistaa, identifioida ne edut, joita Kroatian kansalaisille koituisi euroalueeseen liittymisestä – Maamme täyttää euroalueen liittymiskriteerit ja tästä syystä meidän mielestämme on hyvin tärkeää käsitellä nyt tätä emun syventämispakettia. Sitten on esitetty ajatus Euroopan valuuttarahaston perustamisesta ja ohjelmista, joilla tuetaan rakenneuudistuksia jäsenvaltiossa. Tätä kautta annetaan myös rahoitustukea jäsenvaltioille, jotta ne toteuttavat uudistukset ja täyttävät euroalueeseen liittymisen kriteerit. 2017 kesäkuussa Kroatio, Kroatia pääsi pois liiallisen alijäämän menettelystä ja nyt toteutamme kansallista uudistusohjelmaamme. Tavoitteena on päästä lähentymiseen suhteessa euroalueeseen ja pois makrotaloudellisesta epätasapainon tilasta. Meillä on myös uusia tukimekanismeja, jotka mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat käyttää olemassa olevia varoja ja myös kauden 2020 jälkeen tämä parantaa rahoitusnäkymiä. Kiitos. Thank you very much. The next speaker. Kiitos. Seuraavaksi Paavo Arhimäki Suomen parlamentista, eduskunnasta. Olkaa hyvä. Micro, please. Kiitos arvoisa puhemies. Puhemies Tajani nosti esiin sen, että kansalaisten usko ja luottamus EU:hun on tärkeä asia ja Olemme nähneet viime vuosien aikana, talouskriisin aikana, miten luottamus on heikentynyt Euroopan unioniin, mutta myös kansallisiin parlamentteihin ja poliittiseen päätöksentekoon. Enkä ihmettele sitä, kun ihmiset kärsii työttömyydestä, leikkauksista, ei ole näkyvää tulevaisuudesta, niin silloin myös usko ja luottamus heikkenee. Jos Euroopan unioni haluaa, että se vahvistaa luottamusta, niin nimenomaan näihin seikkoihin pitää pystyä tarttumaan. Kysymys on esimerkiksi siitä, että mikä on Euroopan unionin rooli euroopan keskuspankin rooli työllisyyden vahvistamisessa investointien vahvistamisessa. tavallaan jos ajatellaan euroopan keskuspankin roolia niin tällä hetkellä tämä rooli on vähäinen vaikka tosin nyt on toimittu vastoin roolia mikä on ollut hyvä mikä näkyy talouskasvun kautta. toinen näkökulma on se että EUn talouspolitiikka, joka on pakottanut leikkaamaan ja leikkaamaan erityisesti pienituloisilta heikossa asemassa olevilta ihmisiltä, niin se ei vahvista luottamusta. Ajatellaan vaikkapa oman maani Suomen tilannetta, jossa samaan aikaan on jaettu isoja veronalennuksia hyvätuloisille, vaikkapa oma kansanedustajan palkkiosta, niin veroprosentti putosi kolme prosenttiyksikköä tähän vuoteen ja samaan aikaan työttömiltä, opiskelijoilta, eläkeläisiltä leikataan. Arvoisa puhemies, toinen seikka on se että meidän pitää puuttua verodumppaukseen palkkadumppaukseen ja sosiaaliseen dumppaukseen. luxleaks panama papersit ovat osoittaneet kuinka paljon veroja laittomasti kierretään mutta meillä on aivan liian paljon euroopan unionin sisälläkin laillista veronkiertoa. eun sisällä on veroparatiiseja ja e-, euroopan unionin ei kestä sitä jäsenvaltioiden hyvinvointivaltiot eivät kestä sitä jos maat alkavat yhteisöverossa yritysverossa kilpailemaan kohti pohjaa. siinä mielessä komission varapuheenjohtaja dombrovskin puheenvuorossa oli joitain hyviä näkemyksiä siitä että meidän pitää puuttua tähän eun sisäisiin veroparatiiseihin ja verodumppaukseen yritysverotuksen osalta. Next... Kiitoksia. Seuraava puhuja on Christos Staikouras Kreikan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Nyt on päästy pikkuhiljaa kriisistä tämä, mutta EUlla on kuitenkin suuria haasteita edessään, kuten esimerkiksi suuri työttömyys, korkea julkinen velka, demografiset ongelmat, Brexit, rahoitusvakaus, ja myöskin rahapolitiikan suunta. Nyt yhteisen, va- yhteisen vastauksen pitäisi olla se, että saadaan tehokkaampi, laadukkaampi, tiiviimpi eh, Eurooppa, ja, jossa solidaarisuutta vahvistetaan. Se, että vahvistetaan emua ja koordinoidaan paremmin taloutta, nämä ovat hyviä välineitä ja resursseja eh, tasapainon löytämiseksi, että saadaan aikaisesti pitkän aikavälin hallintaa. Se, että tässä täytyy täytäntöön panna hyvää finanssipolitiikkaa ja ottaa huomioon myöskin talouden kiertokulku. Pitää hyväksyä, hyväksyä järkeviä ja vähentää verotaakkaa ja myöskin valvoa menoja. Päinvastoin mitä Kreikassa on tehty. Täytyy saada aikaan jatkuvia rakenneuudistuksia, jotka parantavat kilpailukykyä vähentää talousta er-, eriarvoisuutta ja viedä loppuun myöskin pankkiunioni. Täytyy myöskin edistää pääomamarkkinoita eu niin, että likviditeettiä voidaan parantaa lopuksi. Täytyy saada riittävästi lainauskapasiteettia ja mahdollisuuksia kehittää uusia rahoitusvälineitä. Kiitos. Thank you very much. The next speaker. Kiitos. Seuraavaksi Gabriela Kretu. Romanian senaatista. Olkaa hyvä. President, dear friend. Kiitos puhemies, hyvät ystävät. Meillä ei ole käytössä vielä yhtenäisvaluuttaa. Alueellamme on edelleenkin suuret erot ja tätä kautta sitten etuja rikkaimmilta alueilta pyritään siirtämään heikommille alueille. Eroja tulisi vähentää niin, että johdonmukaisesti toteutetaan kohesiopolitiikkaa. Nyt kuitenkin edessämme on paradigman muutos solidaarisuudesta valtion vastuuta kohti. Valtion vastuu ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin sen kapasiteetti toimia ja valvoa tuloksia – mukaan luettuna rahapoliittiset toimintavälineet. Jäsenvaltiot ovat jo jakaneet toimivaltuuksia, näin ollen tarvitsemme asianmukaisia Euroopan tason toimintavälineitä. Solidaarisuusvälineet ovat edelleenkin heikkoja. Yhteisten riskien keskinäistäminen on edelleenkin poissa oleva tavoite taloustieteilijöiden ryhmä ei toivottavasti neuvo Euroopan komissiota äh, näistä niin sanotuista turvallisista äh, joukkovelkakirjoista, jossa on sitten näitä juniori- ja senioriosuuksia, joista olemme äh, kärsineet kriisin aikoina. Me ymmärrämme hyvin heikosti kurinalaisuutta, rankaisemme jäsenvaltioita, leikataan julkiselta sektorilta, puhutaan Maastrichtin äh, kriteereistä ja niin edelleen. Tämä kaikki on kovin abstraktia. Kriisi on osoittanut sen, että heikoimpia ei ole suojeltu, vaan he ovat äh, joutuneet kokemaan aivan kohtuuttomia rangaistuksia. Varmasti irlantilaiset ja muut voivat tästä todistaa. Kyse on siitä, että me toteutamme vääränlaista politiikkaa. Tästä olemme saaneet todisteita. Kenties maksutase voisi olla paljon relevantimpi seikka kuin nämä alijäämäluvut. Täytyy kiinnittää huomiota myös yksityiseen sektoriin. Siellä on paljon velkaantumista ja yksityisissä investoinneissa on pulaa Tämä, tämän olemme kaikki nähneet aikaisemmin. Ja kriisiinhän tämä on sitten johtanut. Kiitos. The last speaker before the... Ja viimeinen puhuja ennen kahvitaukoa on Tsekin tasavallan edustaja Skapacek. Olkaa hyvä. No, Kiitos puheenjohtaja. Tänään me käsittelemme ehdotuksia siitä, miten voidaan euroaluetta vahvistaa ja miten euroalueen vakauttamista voidaan vahvistaa. Kuitenkin pelkään, että monet ehdotukset kuitenkin äh, vaikuttavat moraalipuoleen. No, tässä nyt euroalue on jakautunut eri osiin. Jotkut maat ovat vakalla, rahoitus on vakalla pohjalla ja toiset maat ovat ongelmissa. Nyt kun jouduttiin ongelmiin, niin hy, hyvien maiden piti auttaa näitä maita, joilla oli ongelmia ja ja tässä nyt tämä oli ensimmäinen osoitus moraalikadosta ja moraalikatoa nähdään myöskin pankkiunionissa. Pelkään, että velan jakoriski tarkoittaa ainoastaan sitä, että tallettajat vaarannetaan, vaarannetaan siinä suhteessa, että he joutuvat mahdollisesti helpottamaan muiden maiden tilannetta. Tämä voi aiheuttaa ongelmia joissakin maissa. No, Tsekin tasavallassa pankkijärjestelmä on vakalla pohjalla. Meillä on tehty uudelleenjärjestelyjä, mutta tämä tapahtui ainoastaan Tsekki, Tsekin kansalaisten puolelta, eli me pystyimme omat ongelmamme hoitamaan itse on olemassa ongelmia, jotka vaikuttavat eri tavalla eri maihin. Kahden nopeuden Eurooppa ei mielestäni ole huono ajatus, sillä nyt äh, tällä hetkellä voimme nähdä, että äh, integraation taso on erilainen eri maissa. No mitä sitten tulee verojen harmonisointiin? En äh, usko, että se on hyvä tapa, sillä Euroopan unionissa on aina sellaisia maita, jotka yrittävät pitää kiinni alhaisemmasta verotasosta ja toisaalta myöskin sellaisia maita, jotka puoltavat mm, taksi, verojärjestelmien uudelleenjakoa ja pitävät korkeampaa verotusta parempana, joten nyt on jäsenvaltioista kiinni, kumman tien ne valitsevat. No yleensä ottaen tilanne kyllä parantaa kasvua Tämä on parempi kuin, että yhdistetään järjestelmät. Eh, kiitos kaikille niille, jotka ovat kirjautuneet puhujalistalle. Varmasti jatkokeskusteluissa eh, onnistuu sekin. Nyt kuitenkin pidämme kahvitauon ja jatkamme kello 11.00 tässä samassa salissa. Ja silloin puhumme parlamenttien roolissa eh, vakausmekanismissa ja valuuttarahastossa. Kiitos.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

i niin verovatno na nekom the mic. Gentlemen, please be so kind. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin, että nyt ystävällisesti kävisitte istumaan. Kahvitauko hän on aina tärkein esityslistan kohta ja se on hyvä hetki olla tekemättä työtä, mutta nyt meidän täytyy palata tähän kokoukseen ja toivotan jälleen kerran tervetulleeksi kaikki kansallisten parlamenttien osallistujat ja tervetuloa myöskin Euroopan parlamentin jäsenille ja luvallanne vaihdan nyt puolan kieleen. Hyvät naiset ja herrat, tämä kokous keskittyy päivän polttaviin ratkaisumahdollisuuksiin liittyen Euroopan vakausmekanismiin. Parlamentissa, komissiossa ja neuvostossa työstetään ja työskennellään vakausmekanismin parissa. Tarkoituksena on saada aikaa enemmän vakautta talouteen, saada kestävämpää, kestävämpää vakaampaa talouskasvua. No, nyt tilanne ja aihe on se, että miten kansalliset parlamentit voivat osallistua tähän lainsäädäntöön. Millaisia kansallisia ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia voidaan ottaa huomioon? Ja tästä syystä yksi tärkeimmistä ratkaisusta ja asioista esityslistallamme tänään on nimenomaan tuo vakausmekanismi. Totta kai kyse on myöskin rahaliitosta ja vakausmekanismista ja näiden sovittamista Euroopan oikeuteen. Ja on myöskin tärkeää kuulla kansallisten parlamenttien näkemykset, koska meidän toimintamme ei ole ilman niitä mahdollista. Ja näin olemme myöskin lähempänä kansalaisia. Me olemme kansalaisten edustajia. Se on Eurooppa, Eurooppa-parlamentaarikkojen ja myöskin kansallisten parlamentin jäsenten tehtävä. Meillä on noin puolitoista tuntia aikaa, ja tästä syystä nyt kertoisin lyhyesti, miten puheenvuoroja pyydetään ja käytetään. Minä pyrin pitämään huolen siitä, että mahdollisimman monet kansalliset edustajat saavat käyttää puheenvuoron, mutta aika on kuitenkin rajallinen. Ja jotta mahdollisimman monet saavat puheenvuoron, pyydänkin, että pidätte kiinni puheajasta. Kaksi, no joissakin tapauksissa ehkä kolme minuuttia per puhuja kaksi puhujaa kansallisesta parlamentista ja sitten yksi Euroopan parlamentin edustaja. Kello tuolla monitorissa näyttää puheajan ja kun näette sitten, että aika on loppumassa, niin koittakaa sitten päättää puheenvuoronne. Me olemme nyt jakaneet hiukan työtä täällä. Meillä on täällä Menda Stojanoma puheenjohtajavaltion edustajana ja minä Euroopan parlamentin varapuhemiehenä olemme tässä vastuussa tästä kokouksesta. Edustaja Gualtieri saa ensimmäiseksi puheenvuoron ja nyt lähdemme siis liikkeelle tästä puheenvuorosta. Mutta ensiksi Rova Stojanova saa puheenvuoron. Уважаемый господин Либервицки, заместник председател на Европейския парламент и наш любезен. Herra Liberatski, Euroopan parlamentin varapuhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet, kollegat. Bulgaria kuuluu eurooppalaiseen perheeseen, näin on ollut 11 vuoden ajan. Bulgarian puheenjohtajakausi on tässä alkanut. Me haluamme tehdä työtä vahvemman demokraattisemman unionin hyväksi. Haluamme syventää talous- ja rahaliittoa mutta emme halua tämän tapahtuvan niiden jäsenvaltioiden kustannuksella, jotka eivät kuulu euroalueeseen. Siksi minulle on kunnia tänään johtaa yhdessä puhetta tässä osuudessa ja keskittyä siihen, että siirrytään Euroopan vakausmekanismista Euroopan. Euroopan, Euroopan valuuttarahastoon. Erityisesti tässä keskitytään siirtymävaiheessa parlamenttien rooliin. Vakausmekanismi oli tärkeä kriisin aikana. Se antoi lisärahoitustukea euroalueen jäsenille, jotka, kävi, jotka olivat vaikeuksissa. Ja nyt me mekanismi muutetaan valuutta rahastoksi. Me uskomme, että euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden pitäisi tehdä yhteistyötä vakausmekanismin kanssa siihen asti, kunnes liittyvät euroalueeseen. Ja kun ajatellaan euroalueen rahoituskapasiteettia, Euroopan valuuttarahasto tarvitsee asianmukaiset lai, lainanottaja antoi kapasiteetin erittäin selkeän mandaatin. Tämän takia tänään puhumme siitä, että valuuttarahasto institutionalisoidaan ja pohdimme siitä, tarvitaanko tässä Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille vahvempi rooli, mitä tulee parlamentaariseen valvontaan. Parlamentaarisen valvonnan kautta annetaan tilaisuus kansallisille parlamenteille, Euroopan parlamentille olla tärkeässä roolissa talouspolitiikan ohjauksessa EU:ssa. Me korostamme erityisesti toissijaisuusperiaatetta ja suhteellisuutta. Haluaisin pyytää teiltä yleisiä kommentteja aiheesta, koska tämä on hyvin tärkeää, jotta kun ajatellaan koko EUn tulevaisuutta. Ja kun vielä muistaa, että tulemme kuulemaan teidän kommenttejanne herra Liberaskin johdolla, niin kuunnellaan tässä ensin paneelin puhujia. Ja ensimmäinen tulee olemaan herra Gualtieri. Hän antaa johdantopuheenvuoron. Hän johtaa Euroopan parlamentin talous- ja rahavaliokunta. Um, there is no doubt. Kiitos puheenjohtaja. Varmasti tehokkaampi kriisinhallintaväline on tarpeellinen osa parempaa emua. Tässä mielessä pidämme tervetulleena neuvoston asetusta, jolla perustetaan Euroopan valuuttarahasto. Itse asia EVMn uusi nimi on hieman harhaan johtava. Sen tehtävät eivät liity millään tavalla rahapolitiikkaan. Rahapolitiikka on keskuspankin heiniä. Eikä se myöskään tee samaa työtä kuin kansainvälinen valuuttarahasto. Mehän tiedämme, että komissio ehdottaa sitä, että säilytetään nykyiset evm tukifunktiot ja lisätään sitten välineitä luottolaitosten pääomittamiseen sekä turvajärjestelyihin. Eli nykyisen nimen säilyttäminen olisi järkevää, taikka sitten puhua, puhua sitä vakausrahastona. Komission ehdotus näyttää olevan hyvin laadittu, koska siinä on tiettyjä parannuksia äh, EVM-sopimukseen. Ja sitten kuitenkin säilytetään nykyiset komission toimivaltuudet, kun ajattelemme talouspolitiikan ohjausta ja monenvälistä valvontaa. Tämä on myönteistä, sillä toimivaltuuksien päällekkäisyys olisi laitonta perussopimusten näkökulmassa, ja se olisi myös tavoitteiden vastaista, kun ajattelemme johdonmukaisuutta. Näin ollen on tärkeää välttää sitä, että uudelle EVMlle annettaisiin tehtäväksi makrotaloudellisen valvontatehtävän kattaminen, joka sisältyy tähän artiklan 4 konsultaatioon. Kun tällaista mekanismia perustetaan, ja jos siinä on ennakkoehtona velan uudelleenjärjestely, niin tämä on selvästi suljettu pois järjestelystä. Sehän vaikuttaisi huomattavalla tavalla rahoitusvakauteen ja voisi vaarantaa EVM-mandaatin sellaisena, kun se on määritelty perustamissopimuksessa. On esitetty tiettyjä akateemisia ehdotuksia tältä osin, jotka eivät ole olleet kovinkaan hyödyllisiä. Poliitikot ja keskuspankkiirit näyttävät olevan hieman tietoisempia niistä seikoista, jotka vaikuttavat rahoitusvakauteen. Tässä mielessä Ranskan valtiovarainministeri Bruno Le Maire on ottanut hyvin vankan kannan. Eli näin ei siis tule tapahtumaan ja, ja se on järkevää. Haluaisin keskittyä komission ehdotuksessa siihen, miten uusi EVM sisällytetään EUn oikeusjärjestelmään perussopimuksen kautta. Tämä on oleellista, sillä institutionaalinen johdonmukaisuus lisääntyisi, johdonmukaisuus hallintojärjestelmässä paranisi ja voisimme tätä kautta antaa EVMlle lisätehtäviä sitten, kun se on sisällytetty unionin puitteisiin. Tästä esimerkkinä jos EVM on mukana perustamissopimuksessa, niin jatkossa olisi yksinkertaisempi saada budjettiin vakauttamisjärjestelyjä esimerkiksi tämän turvajärjestelyn kautta, jollaisena EVM toimisi. Kun ajattelemme tämän päivän keskustelun aihetta, niin on syytä panna merkille myös, että toisin kuin hallitusten välinen menettely, on pidetty kiinni jäsenvaltioiden yksimielisyysvaatimuksesta, mutta tässä menettelyssä on mukana sekä Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit. Ja näin tilivelvollisuus ja avoimuus lisääntyisivät sekä Euroopan tasolla että kansallisten parlamenttien tasoilla. Artiklat 5 ja 6 komission ehdotuksessa sisältävät määräyksiä, joiden tarkoitus on nimenomaan lisätä parlamentaarista tili tai vastuuvelvollisuutta niin, että EVM antaisi parlamentille, neuvostolle ja komissiolle vuosikertomuksen ja myös kansallisille parlamenteille. Sekä Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voisivat äh, vaatia kirjallisia vastauksia kysymyksiinsä ja myös johtajan tulisi esiintyä niiden kuulemisissa, jotta jäsenvaltiot eivät noudattaisi tätä 352 menettelyä. Sehän on tällainen joustavuuslauseke. Vaaditaan yksimielisyyttä ja parlamentin kuulemista. Jotkut virkamiehet ovat todenneet, että Euroopan parlamentti olisi tässä hamuamassa lisävaltuuksia määräysten ulkopuolella. Tämä ei pidä paikkaansa. Me olemme täysin tietoisia siitä, että EVM on luonteeltaan sellainen, että jäsenvaltiot ovat sinne pääasiallisia toimijoita ja näin ollen hallituksella on aivan keskeinen rooli välineen hallinnoinnissa, aivan niin kuin komission ehdotuksestakin näkyy. Meillä on myös Saksan uuden hallituksen koalitiosopimus. Senkin mukaisesti voimme todeta, että EVM sisällytetään unionin lainsäädäntöön ja olemme yksimielisiä, kun tuemme komission ehdotusta. Tämä on tärkeä askel eteenpäin, kun haluamme parantaa emun hallintopuitteita. Kiitos. Благодаря ви, господин Болтиери. Сега да дам думата. Oikein paljon kiitoksia, edustaja Gualtieri. Nyt haluan antaa puheenvuoron sitten seuraavalle alustajalle. Kyseessä on herra Norbert Brackman. Hän on Saksan, Saksassa liittopäivien budjettivaliokunnan jäsen. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat. Kun ajatellaan, että mikä rooli parlamenteilla on, niin haluaisin tässä nyt puhua kolmesta tärkeästä tekijästä. Ensinnäkin komissio lähtee siitä, että sen ehdotukset joulukuun 6.2017 voidaan täytäntöönpanna ilman sopimusten muuttamista. Tämä ei ole ainoastaan oikeudellisesta kannalta ongelmallinen. Euroopan komission ehdotus nimittäin menee raja, rajoitettujen yksittäisten tointen ulkopuolelle. Tämä osoittaa ainoastaan tuon volyymin 80 miljardia euroa maksettuja rahoja EVMään ja 500 miljardia euroa on tuo lainauskapasiteetti. Nämä eivät ole mitään rajoitettuja yksittäisiä maksuosuuksia, vaan se on oikeus pelastaa euroalue kokonaisuudessaan. Me olemme nyt puhuneet tästä Saksasta hyvinkin paljon ja eri tutkimusten mukaan tämä artikla 352 ei ole riittävä oikeusperusta ja tärkeämpää kuin tämä oikeudellinen pohdinta on kuitenkin poliittinen puoli. Voimmeko me kestävällä tasolla säännellä valuuttaunionia eri alueilla, eli unionin oikeuden ja jäsenvaltioiden oikeuden pohjalta. Sopeuttaminen unionin oikeudessa on kyllä suuri haaste, mutta mikä sitten on vaihtoehto? Johtaako EVM kehittäminen valuuttarahastoksi eikö se johda kahden nopeuden Eurooppaan? Ja eikö tämä sitten taas äh, riippuisi myöskin euron ulkopuolista maista tästä syystä? Valuuttarahasto, äh, se pitäisi saada lainmuutosten kautta EU-sopimusten osaiseksi ja jäsenvaltioiden pitäisi nyt toimia tämän puolesta, sillä ainoastaan jäsenvaltiot ovat ainoita, jotka voivat näin suuren instituution kuin valuuttarahaston, jonka volyymi on neljäs, neljä kertaa suurempi kuin EUn budjetti, ja jonka täytyy toimia tämän valuutta vakausmekanismin kautta, niin tämä on myöskin suuri aihe EU-vaaleissa. EU-kansalaiset eivät hyväksy enää tällaista toimintaa, enkä voisi kuvitella, että kansalliset parlamentit tulevat tämän hyväksymään. Minä voin tässä puhua ainoastaan Saksan parlamentin nimissä. Me tulemme ainakin toimimaan aktiivisesti tässä asiassa. No toiseksi Euroopan komission toive, että jäsenvaltiot eh, olisivat valmiita antamaan päätöksentekoa EU-tasolle – ja sitten olisivat ainoastaan vastuuvelvollisia omille parlamenteille, niin tämä ei toimi. Kun ajatellaan maksettuja rahoja EVMlle ja myöskin kun ajatellaan mahdollisia lainoja, nämä ovat sellaisia maksuja, että niitä toimitetaan EUn budjetin ulkopuolelta. on no, Saksa lokakuussa 2017 hyväksyi sen, että EVM on viimeinen, viimeinen äh, pelastus tässä, mutta riskin ja vastuun täytyy myöskin valuuttarahaston kohdalla olla yksissä käsissä, mutta loppujen lopuksi kuitenkin jäsenvaltiot ovat vastuussa. Tästä syystä jäsenvaltioiden ja kansallisten parlamenttien täytyy myöskin suorittaa viimeistä valvontaa valuuttarahaston maksetuista varoista. Ja Saksassa on vielä tällainen erityispiirte, että esimerkiksi Saksan edustaja hallintoneuvostossa EVMssä on tietyissä tapauksissa sito, sitoutunut määräenemmistöön Saksan parlamentin osalta, ja silloin kun ratkaisut ovat budjettirelevantteja, päätöksiä ei voida tehdä ilman, että parlamentti on mukana päätöksenteossa. Ja tästä on myöskin ennakkotapaus hallinto-oikeudessa. Joten kun ajatellaan oikeutta tätä yhteyttä e, vakausmekanismin ja kansallisen budjetin välillä ei voida rajoittaa, joten Euroopan komission ehdotus se, että taataan rahoitustuet. Tämä ei siis voi toimia, mikäli jäsenvaltiot eivät saa olla mukana päätöksenteossa. Kolmanneksi Saksa haluaa kehittää EVM kohti valuuttarahastoa ja me halua pidätellä tässä työssä, koska näemme siinä myöskin mahdollisuuden. Euroopan valuuttarahasto voisi olla tehokkaampi se, siinä voitaisiin esimerkiksi väärät kehityskulut poistaa. Artikla 4 voisi olla tässä oikeusperustana. Euroopan valuuttarahasto voisi eri sopeutusohjelmien valvontaa suorittaa ja korvata siis Troikan tekemä työ. Euroopan valuuttarahaston täytyy kuitenkin olla riippumaton EU-instituutio. Se ei saa toimia komission alaisuudessa, vaan sen rinnalla, ihan niin kuin keskuspankki tai Euroopan investointipankki. Ainoastaan tällainen riippumaton instituutio voi olla vastuussa budjettivalvonnasta ja vaikuttaa näin myöskin kansallisiin parlamentteihin. No, loppujen lopuksi päätökset tekee kuitenkin Euroopan neuvosto, mutta tällaisen rakennelman kohdalla ainakin kävisi selväksi se, missä analyysi päättyy ja missä sitten poliittinen vastuu alkaa. Kiitos. Благодаря, господин Бракман. Paljon kiitoksia, herra Brackman. Seuraavaksi annan puheenvuoron Rova Albuquerquelle. Hän on Eurooppa-asioista vastaavan valiokunnan jäsen Portugalin parlamentissa. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. <clears throat> Muito bom dia. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Keskustelussa on tärkeää muistuttaa siitä, että rahoituskriisi, joka alkoi 2007, se kehittyi ja muuttui sitten valtion velkakriisiksi, sitten sosiaaliseksi ja taloudelliseksi kriisiksi, joka vakavalla tavalla vaikutti moniin EU-maihin, ei vain euroalueeseen. Tämä oli suurin kriisi vuosikausiin ja ensimmäinen iso kriisi sen jälkeen, kun oli luotu euro. Ja tämä osoitti nämä heikkoudet, joita oli ollut olemassa valuutan alkuajosta lähtien nämä valuuttaviat. Me näemme, että edistystä on saatu aikaan, mutta huolim, mutta vaikeuksista EU:ssa, niin EU kuitenkin pystyy voittamaan tällaista vaikeusta. Se luo mekanismeja ja instituutioita, joiden kautta voidaan ratkaista ongelmia. Jotkut ovat arvostelleet EUta siitä, että ei ole valmiita ratkaisumalleja, mutta vuosien aikana on kuitenkin nähty, että paljon on voitu tehdä ja tehty huolimatta ilmeisistä ongelmista, jotka olemme nähneet ja joista olemme kuulleet äh, tässä hiljattainkin. Ja olemme nähneet erityisiä ongelmia, jotka liittyvät suureen erimuotoisuuteen, jota löytyy EUsta. Niin, on totta, että olisimme saaneet parempia tuloksia, jos olisimme toimineet nopeammin, mutta totta silti on, että paljon on tehty, tosin paljon on vielä tehtävää jäljellä, ja ratkaisujen pitää olla kestäviä. Komissio on pitänyt kiinni lupauksestaan, se on esitellyt ratkaisuja eri alueilla. Nyt johtajiemme pitää asettaa tavoitteet ja aikataulut, jotta voidaan nähdä, toteutuvatko ne. Mutta nyt on ainakin poliittista tahtoa edetä tämän suuntaisesti. EU perustuu sääntöihin ja yhä enemmässä määrin se perustuu instituutioihin, erityisesti tällaiset kysymykset, kuten demokraattinen vastuuvelvollisuus kansalaisten suuntaan on tärkeä kysymys. Tänään puhumme siitä, että muutetaan Euroopan valuuttamekanismi Euroopan valuuttarahastoksi EMFksi huolimatta siitä, tietysti täytyy miettiä, mikä sen nimeksi tulee. Siis sellainen toimielin, joka se enemmän toimivaltuuksia, joka olisi vankempi, sitä olisi myös helpompi valvoa, sen toiminta olisi siis avoimempaa. On erittäin tärkeää korostaa uusia toimivaltuuksia, jotka liittyvät tähän uuteen äh, instituution ähm, Varautumisjärjestö on hyvin tärkeä pankkiunionissa, vaikka se ei ole sen ainoa puuttuva elementti. Mitä tulee vielä pankkiunioniin, ja pankkien ja jäsenvaltioiden keskinäiseen ymmärrykseen ja ongelmiin, joita saattaa syntyä pankkien rahoittamisessa. Tällaisella on ollut suuria sosiaalisiakin vaikutuksia. Kun luotiin pankkiunionia, huomasimme, että on erilaisia ongelmia olemassa ja kun levitetään tavallaan riskiä laajemmalle, sitä pitää pystyä myös vähentämään. Joko e- instrumentteja luotiin, ja tämä on tarkoittanut sitä, että riskiä on jaettu, mutta myös vähennetty. Mutta tässä tarvitaan vielä lisäaskeleita. tarvitaan keskeisellä, keskeisellä tasolla toimia, ja jos kansalliset veronmaksut joutuvat kantamaan oman kortensa kekoon. Tähän pitää tarttua. Ja kun luodaan sitten valuuttarahastoa, anteeksi, jolla on tämä varautumisjärjestely taustallaan, se on jälleen tällainen ratkaisevan tärkeä elementti. Meillä täytyy olla aikataulu sille, milloin luodaan Euroopan valuuttarahasto ja talletussuojatakuu. Ja ongelmat, joita nyt on, ovat samantyyppisiä, jotka totesimme 2010-2013 kaudella huolimatta kaikesta siitä, mitä olemme tehneet. Meidän pitää välttää uusi kriisi niin, että voimme edetä eteenpäin ja täydentää tämän pilarin pankkiunionissa. Mitä tulee parlamenttien osallistumiseen, olen sitä mieltä, että komission ehdotus on tasapainoinen Siinä annetaan aktiivisempi rooli Euroopan parlamentille, joka edustaa meitä kaikkia, mutta pitää muistaa se seikka, että kansalaisten mukanaolo tarkoittaa sitä, että myös jäsenvaltiotaso on tässä asiassa mukana, jotta he voivat olla läsnä eri keskusteluissa niin, että he voivat sitten jatkossa kertoa asioista omille kansalaisilleen ja tehdä päätöksiä keskustelujen pohjalta. Me emme voi delegoida tätä seikkaa taustalle. Se on tärkeä kysymys. Olemme nähneet, kuinka tärkeä asia tämä on jäsenvaltioille ja miten kansallisen tason hallinnosta vastuulliset ovat vastuuvelvollisia kansalaisilleen tehdyistä päätöksistä. Meidän pitää kuitenkin varmistaa se, että kansalaisilla on mahdollisimman hyvä näkemys siitä, mitä tapahtuu. Eurooppalaisten johtajien valmius esiintyä kansallisten parlamenttien edessä on tärkeä tavoitteiden kannalta. Voidaan varmistaa parempi lä- läheisyyssuhde Euroopan kansalaisiin, mutta tämä on myös linkki Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Tämä tapahtuu demokraattisesti valittujen johtajiemme kautta kaikissa jäsenvaltioissa. Heidän pitää olla vastuuvelvollisia tietenkin kansallisille parlamenteille. Toivottavasti voimme jatkaa yhdessä tällä tiellä. Tiedämme, että esteitä on tiellä, mutta meidän ei pidä unohtaa sitä, että vaikka pahin kriisissä on jo takanapäin, meidän pitää silti vielä tehdä paljon, jotta voimme varmistaa vastaavan kriisin toistumisen tulevaisuudessa. Ei pidä jäädä pattitilanteeseen ajatellen tiettyjä huolenaiheita. Meidän pitää varmistaa, että autamme niitä, jotka ovat haavoittuvaisemmassa asemassa ja auttaa samalla koko EUta. Kiitos. Благодаря ви, госпожо Uh, Alkbakari. Kiitos. Rova Albuquerque. Nyt annan puheenvuoron takaisin herra Liberatskille. Hän jatkaa nyt puheenjohtajana tässä keskustelussa. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että täällä on tällaiset vaaleanpunaiset lappuset, jotka teidän tulisi täyttää ja antaa sitten meille. Me olemme nyt tärkeän asian kohdalla. Kyse on siis vakausmekanismin muuttamisesta valuuttarahastoksi. Mikä rooli parlamenteilla tulisi olla tässä työssä? Haluaisin muistuttaa siitä, mitä Roberto totesi. Me saimme kaksi vastausta herra Brakmanilta ja Rova Albuköökiltä. Eli miten me voimme tämän tehdä, jos haluamme toimia menestyksekkäästi? Meillä on hyvä tausta tässä ja haluaisin nyt ensimmäisen puhujana tässä antaa puheenvuoron Fabien Kellerille Ranskan parlamentista. President, äh, Liberatski. Kiitos puheenjohtaja Liberatski siitä, että saa nyt puheenvuoron. Kaksi aihetta, jos sallitte. Puhun nyt rahoitusvaliokunnan jäsenenä Ranskan senaatista. Ensinnäkin kyse on euroalueesta ja tarpeesta syventää talouspolitiikan koordinointia euroalueella. Saman aikaan puheenjohtaja Stojanova on kunnioitettava niitä maita, jotka eivät vielä ole mukana euroalueessa. Haluaisin esittää kysymyksen, eikö olisi parempi tukea hyvin selkeällä tavalla sitä, että tuettaisiin budjetti tälle euroalueelle, joka olisi siis riippumaton budjetti, riippumatta niistä ehdotuksista, joita nyt on tehty pelkän budjettikohdan luomisesta. Puheenjohtaja muistutti, että meidän kokouksessamme käsitellään nimenomaan parlamenttien roolia. On hienoa, että olemme täällä tapaamassa kollegoita. Minä osallistun nyt kolmatta kertaa tähän tapaamiseen. Meidän pitäisi tavata vieläkin useammin tällä kokoonpanolla, sillä koordinointi on aivan välttämätöntä kansallisen politiikan ja toisaalta Euroopan tason politiikan välillä. Kyse on myös siitä, että selitetään Eurooppa-politiikkaa ja puolustetaan sitä. Mm, tämän kuulimme myös edustaja Kökin puheenvuorossa. Me kaikki olemme vastuussa siitä, että selitämme tätä Eurooppa-tason strategiaa. Täytyisi siis luoda äh, parlamentti, ei uudessa muodostelmassa, vaan tällaisena valtuuskuntina, niin kuin tälläkin olemme, Euroopan parlamentin jäseninä ja kansallisten parlamenttien jäseninä. Entisenä Strasbourgin kaupunginjohtajana haluaisin vedota teihin, jotta tämän parlamentin kokoukset säännönmukaisesti järjestettäisiin äh, Euroopan parlamentaarisessa, parlamentaarisessa pääkaupungissa Strasbourgissa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia tästä hyvin selkeästä näkemyksestä. Tämä on hyvä lähtökohta. Seuraava puhuja on Margareta Maros Portugalista. Obrigada, Presidente. A interveniente que me antecedeu colocou uma questão que infelizmente nos dois minutos... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, on yksi kysymys, josta ei kunnolla voi keskustella parissa minuutissa, mutta kuitenkin haluaisin tehdä pari asiaa selväksi. Ensinnäkin tarvitaan parempaa koordinaatiota euroalueella. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt puhumme talouden, talouspolitiikan ohjauksesta, jonka täytyy olla demokraattista ja siihen täytyy liittää demokraattinen valvonta. Tämä on lähtökohta. Kun aletaan miettiä sitä, että muutetaan EVM, EMF-ksi, Euroopan valuuttarahastoksi. Nämä koordinaat, demokratisen koordinaation periaatteet ja demokratisen valvonnan periaatteet täytyy selvästi ottaa mukaan tähän transformaatiovaiheeseen. Ja siksi meistä on ratkaisevan tärkeää, että Euroopan vakausmekanismin muuttaminen Euroopan valuuttarahastoksi tapahtuu perspektiivistä, joka perustuu EUn perussopimuksiin. Toisaalta noudatetaan EUn oikeutta. Tässä mielessä haluaisin tukea herra Gualtierin, Gualtierin ehdotusta, jonka hän teki, siis Ekonin, Ekon valiokunnan puheenjohtajan ehdotus. Samoin tuen herra Brackmanin ehdotusta. Tässä olisi kyse siitä, että luotaisiin vahvempi, äh, jäsentyneempi, joustavampi mekanismi, mutta joka voidaan liittää EU-oikeuskehykseen, eikä tarvittaisi uutta hallitusten välistä sopimusta asiasta. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja on hienoa toivottaa tervetulleeksi Dimitrios Papadimoulis tänne ja antaa hänelle puheenvuoro, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni komission ehdotus muuttaa vakausmekanismi Euroopan valuuttarahastoksi on askel oikeaan suuntaan. Olen samaa mieltä niistä kommenteista, joita Euroopan parlamentin Ekon valiokunnan puheenjohtaja esitti. Eli se, että meidän täytyy vahvistaa demokraattista vastuuvelvollisuutta ja Euroopan parlamentin roolia kun kyse on näiden tointen valvonnasta. En ole samaa mieltä siitä, mitä herra Brackman sanoi ja hänen vastalauseestaan, koska mielestäni kokemus on osoittanut, että meidän täytyy tässä ottaa askel eteenpäin, herra Brackman. Kun kriisi iski Eurooppaan ja Portugalin kollega mainitsi tämän, EUlla ei ollut mekanismeja reagoida siihen ja nyt sitten perustettiin uudet mekanismit niin kuin EVM ja ennen sitä meillä oli rahoitusvakausväline. Ja nyt tilanne on hiukan rauhallisempi, mutta meidän täytyy kuitenkin nyt pohjustaa seuraavaa mahdollista kriisiä ja vahvistaa yhteisömenetelmää, sillä hallitusten välinen lähestymistapa yksinään on osoittanut meille, että se on liian joustamaton ja byrokraattinen, eikä suojaa meitä tulevilta kriiseiltä että me tarvitsemme vahvempaa unionina, emme ainoastaan paperilla, vaan myöskin käytännössä. Totta kai kansallisilla parlamenteilla on myöskin merkittävä rooli. Meidän täytyy kuitenkin myöskin parlamentin, Euroopan parlamentin roolia vahvistaa. Se on kansalaisten valitsema elin. Täytyy myöskin varmistaa, että pankkiunioni saadaan päätökseen ja, ja myöskin talous- ja rahaliitto ei ole hyvä EUlle, että on tuo kolmas pilari, eli talletussuojajärjestelmää. Ei ole hyvä, että osa hallituksista blokeraa tämän esimerkiksi Alankomaiden ja Saksan hallitukset. Emme voi sallia sitä, että tässä ei edistytä suurten monenvälisten yritysten halun mukaan, mutta emme myöskään saa edetä hitaasti silloin, kun puhutaan sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja pankkiunionista siitä, että saadaan demokraattista vastuuvelvollisuutta vahvistettua. Tämän päivän kaltaiset kokoukset äh, ovat meille syy vahvistaa Eurooppaa ja saada enemmän Eurooppaa. Kiitos. Kiitos paljon. Seuraavaksi herra Kraiton Bartolo Maltalta. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan todeta, että se, että EU saa tämän rahaston ja pohditaan tällaisen rahaston luomista, on myönteinen askel eteenpäin. Tästä tulee olla kiitollinen. Kenties rahoituskriisiä olisi voitu hallinnoida paremmin, jos tällainen rahasto olisi ollut olemassa silloin, kun kriisi käynnistyi. EUna meidän on oltava valmiita, jos sitten uusi kriisi jatkossa meihin iskee. Vain kaksi lyhyttä kommenttia ensinnäkin liittyen tämän rahaston nimeen. En usko, että sitä pitäisi nimittää Euroopan valuuttarahastoksi. Minä olen sillä kannalla, että tämä on hieman harhaanjohtavaa. Sen tehtäväthän ovat toisenlaiset kuin mitä ajattelemme kansainvälisestä valuuttarahastosta. Kenties pitäisi pohtia toista nimeä. Ja sitten tärkeämpään kysymykseen. Olen yhdestä pienimmistä euroalueeseen kuuluvista maista, vaikkakin talouskehitys on ollut parempaa kuin monissa isommissa maissa. Maltan hallitus katsoo, että on tärkeää, että pitää kiinni EVMn nykyisestä hallintorakenteesta. Menet, äänestyksessä yksimielisyysvaatimuksesta tulisi jatkossakin pitää kiinni. Ja lopuksi mahdollisuus käyttää tätä uutta rahastoa, jos sitä nyt toistaiseksi nimitetään Euroopan valuuttarahastoksi. Se tulisi olla pankkiunionin viimeinen rahoitusmahdollisuus. Tästä tulisi vielä keskustella. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia, että todellakin pidätte näin tiukasti kiinni tuosta aikarajasta, puheajasta. Seuraavaksi herra Peter Antsik, EU-asioista vastaavan valiokunnan jäsen Alankomaista. Ja pyytäisin, että nostatte käden ennen kuin käytätte puheenvuoron niin että kamera myöskin täältä näkee, että missä päin istutte. Kiitos. And, uh, thanks. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia arvokkaista kommenteista myös. Lisäisin muutaman kohdan siihen, mitä herra Brackman sanoi. Tuen muuten hänen kannanottoaan täysin. Ensinnäkin, mitä herra Dombrovskis sanoi, voimme saada kokonaisen kokonaisvaltaisen emun, jos meillä on demokraattinen talous- ja rahaliitto. Ja mielestäni hän oli ihan oikeassa. 26 parlamenttia yhtyi Alankomaiden parlamentin aloitteisen ja allekirjoittavat julkilausuman ja kirjeen ministerineuvostolle ja myös euroryhmän puheenjohtajalle, että varmistettaisiin se, että saamme asiakirjat euroryhmästä ja nyt emme nimittäin voi seurata, miten lainsäädäntöä EU:ssa tehdään, miten päätöksiä tehdään euroryhmässä. Minä toivon, että kamppailemaan tämän asian puolesta yhdessä, koska minkä päätöksen sitten teemmekin, me, meidän parlamentaarikkoina täytyy pystyä valvomaan päätöksiä, erityisesti kun kyse on sadoista miljardeista euroista. Toiseksi olen huolissani, huolissani valtavasta riskistä, jonka Euroopan keskuspankki on ottanut. Se on ostanut 2500 biljoonaa tai biljoonalla valtion joukkolainoja. Te olette panneet merkille, että olemme kasvaneet nyt kuuden vuoden vuoden ajan ja vieläkin tämä politiikka vain jatkuu EKPssä ja se on vaarallista. Jos me nyt sitten ajattelemme, että voimme ratkaista kriisin tekemällä lisää tällaista äh, hätärahoituksia, jota on sitten vaikea koskaan maksaa takaisin. Ja teemme systeemistä äh, kriisistä vieläkin pahemman. Silloin olemme kyllä väärällä tiellä, joten vetoan teihin. Tehdään toimitaan niin, että luomme sellaisia toimielimiä, jotka eivät lisää järjestelmän riskiä kriisitilanteessa, vaan vähentävät tätä riskiä. Ja tämä ehkä voi tapahtua niin, että vähennetään tämä Euroopan keskuspankin omaisuuserien osto-ohjelma, äh, äh, määräinen elvytys ja varmistamme, että näin ei tehdä, koska ennen kaikkea tämähän on vanhojen, EU tai vanhojen valtioiden vastuulla ratkaista ensin omat ongelmansa. No paljon. Kiitoksia. Kiitoksia, että pidit välisäännöistä kiinni. Seuraavaksi herra Bernd Luke, Euroopan parlamentin edustaja Saksasta. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Puhun Saksaa. Haluaisin ensinnäkin tässä äh, olla toista mieltä Gualtirin ja Papadin Mullisin kanssa, koska tässä nyt jätetään tuo vastuun vastuukysymykset. En tiedä, miksi tätä aihetta vältetään, mutta se on kuitenkin keskeistä, kun ajatellaan markkinatalouden toimintaa, eikä sitä saa ajaa myöskään instituutioiden instituutiokysymyksiä jättää pois. No, herra Gualtieri puhui siitä, millaisia huonoja ehdotuksia on tullut tuolta yliopistopuolelta ja totesi, että äh, valuuttarahastolla ei pitäisi olla äh, mitään kompetenssia liittyen näihin äh, velkatoimiin ennen kuin uusia lainoja myöntään. Ja mielestäni tämä on kyllä tarpeen. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että valuuttarahaston voi hyväksyä äh, näitä lainoja, jos maan velkatilanne on myöskin pitkällä aikavälillä sellainen, että siihen voidaan puuttua. Ja jos näin ei ole, niin tässä täytyy uudelleen järjestellä velat ensimmäiseksi. Sen täytyy tapahtua velkojien toimesta eikä Euroopan valuuttarahaston selkänahasta, joten nyt sitten täytyisi myöskin varmistaa, että analyysit, jotka liittyvät tuohon lainanottokapasiteettiin, eivät ole poliittisen vaikutusvallan alaisuudessa niin paljon kuin tähän mennessä on naurettavaa, että kansainvälinen valuuttarahasto odottaa näitä analyysejä ja ovat täysin ristiriitaisia äh, siihen verrattuna, mitä Euroopan komissio on saanut selville. Joten tässä nyt tarvitaan äh, riippumaton äh, instituutio, joka on vastuussa näistä mm, analyyseistä ja että se todellakin on täysin poliittisten vaikutusvaltojen ulkopuolella. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraava puhuja on herra Nikolas Manius sosiaaliasioista vastaavan valiokunnan puheenjohtaja Kreikasta. Καλημέρα Soliski olus. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Vaikkakaan en ole ekonomisti, niin uskon, että EVMn muuttaminen eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi on virstan Pylväs Eurooppa-hankkeessa. Tätä välinettä voimme käyttää sitten jäsenvaltioiden välisten erojen kuro, kuromisessa umpeen. Valuuttarahasto voi kenties edesauttaa myös kahden nopeuden Euroopan syntymisessä. En tiedä montako vaihdetta tällä hetkellä löytyy EU-sta, mutta eihän euro ole syyllinen näihin eri nopeuksiin, ei ainakaan euroalue yksin. Jos meillä on kahden nopeuden Eurooppa, niin se johtuu siitä politiikasta, jota on toteutettu. Sieltä löytyvät syylliset. Jäsenvaltioiden välillä on eroja, mutta kyllä jäsenvaltioiden sisälläkin on ongelmia kyse on nimenomaan tästä politiikasta. Sieltä löytyvät äh, ratkaisun avaimet. jossa on Euroopan valuuttarahaston, joka on perussopimuksiin kirjattu, niin sillä ei ole sitten mitään tekemistä kansainvälisen valuuttarahaston perusajatuksen kanssa. Meillähän on huonoja esimerkkejä siitä, että IMF on ollut mukana järjestelyssä ja puhunkin ja viittaan tässä nyt omaan kotimaahani. IMF on ehdottanut, että hankkiutukaa eroon perussopimuksista, työlainsäädännöstä täytyy hankkiutua eroon, budjettileikkauksia täytyy tehdä. Ja mitä sitten loppujen lopuksi sanotaan? He sanovat, että no anteeksi, olimmekin väärässä ja tämä resepti ei ollutkaan aivan oikea. Eli näinhän sitten viime hetkellä on todettu. EUn täytyy kantaa se historiallinen vastuu, joka sille kuuluu. Sen on käytettävä tätä välinettä hyväksi niin, että voitaisiin ratkaista ongelmia, joita jäsenvaltioissa Euroopan tasolla syntyy? Thank you very much. Paljon kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron saa Birgit Winkemann, Saksan liittopäivien budjettivaliokunnan jäsen. Jetzt. Okay. Sehr geehrter Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. AFDn näkemyksen mukaan nämä ajatukset, että EVM muutetaan valuuttarahoiksi, on mielestämme EU-kompetenssien mukaista. Ja Saksan perustuslaki, perustuslakituomioistuimen mukaan tässä e- ei toimita eri oikeuksien mukaisesti. Jos kansallista sitten parlamenttien budjettivalvonta vaikuttaa Euroopan parlamentin kautta kansallisten parlamenttien budjettioikeuksiin, ja tämä kuitenkin perustuslaki tuomioistuimen mukaan on valtion toiminnan alaista ja EUn toimivaltuus ilman, että Saksan kansalaiset voisivat tähän mitenkään vaikuttaa, ei toimi. Ja haluaisin myöskin puhua tuosta artiklasta 352, jota tässä ajatellaan oikeusperustaksi, on tuomioistuimen mukaisesti jo vuonna 1996 ainoastaan rajallinen ja se kieltää Euron parlamentin toimivaltuuden laajentamisen. No, tästä riippumatta haluaisin kuitenkin sanoa, että muutos ei ole toimiva eri näkökulmista. Saksan liittopankki on esittänyt vaatimuksia keskuspankkia vastaan. Tämä liittyy vastuu, vastuisiin ja kyse on kahdeksas yli 800 miljardista eurosta. Ja tämä menee menee jo melkein kolme kertaa verotulojen, Saksan keräämien verotulojen yli. Ja kyllä nyt tässä on puhuttu siitä, että kriisi olisi, olisi ohi, niin kyllä tämä luku on korkeampi kuin tuolloin. En voi tässä nyt mitenkään juridiselta puolelta puhua tästä, mutta kuitenkin olen sitä mieltä, että ei pitäisi sahata oksaa pois, miltä itse, millä itse istuu. Nyt haluaisin kysyä sitten komissiolta, että onko komissio tosiaan sitä mieltä, että se pitää omista toimivaltuuksistaan kiinni huolimatta näistä tuomioistuin tuomioista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Paolo Guajeri Paleotti Italian senaatista. Yes, thanks very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin miten tämä uusi toimielin nimetään, kun muutetaan EVM, EVM? Se on oikeastaan aika olennainenkin ongelma, koska jos tarkastelemme komission ehdotusta – jonka Eera Kuotteri tässä meille esitteli, niin Euroopan valuuttarahasto ei oikeastaan ole oikea tapa nimetä tämä uusi toimielin, mutta jos olemme kuunnelleet Saksasta kollegaamme herra Brackmania, mielestäni EMF on kyllä täysin toteutettavissa, koska haluan nyt paremmin ymmärtää. Nimittäin teidän ehdotuksenne on varsin symmetrisesti vastakkainen kuin mitä komissio tänään ehdottaa koska ensinnäkin on aivan selvää, että se mitä te sanoitte, haluatte siirtää vastuun kriisin ratkaisusta ja lainoituksesta uudelle EMFlle. Tämä sitten de facto poistaa tämänhetkisen komission koko roolin kun määritellään rakenteelliset epätasapainot ja myös koko, kaikki, koko sopeutusohjelmat vieläkin tärkeämpää ja miten niitä pitäisi täytäntöön panna. Joten tältä kannalta katsottuna on varsin selvää, että uuden EMFn lainananto pitäisi rajoittaa siihen maahan, joka on vaarassa menettää pääsyn markkinoille ja olle. Joten tältä kannalta katsottuna Tämä on nyt hyvin erilainen ehdotus, kun ajatellaan ehdotus uudesta tehtävästä, joka tällä uudella vakausmekanismilla olisi. Sitten hallinnoinnista. Ei kyse ole niinkään siitä, että kansalliset parlamentit tavallaan, vaan on aivan selvää, että Euroopan valuuttarahasto rahasto saksalaisessa ehdotuksessa sen mukaan, mitä te sanoitte. Todennäköisesti olisi tällainen epäsuora väline velkoja maille. Minusta tämä on sitten hyvin epäselvää, miten tällainen voisi johtaa suurempaan demokraattiseen vastuuvelvollisuuteen, ajatellen Euroopan parlamenttia ja, muita kansal- ja, mu- ja sitten kansallisia parlamentteja. Joten haluaisin tätä hiukan lisäselvennyksiä, koska haluan itse paremmin ymmärtää, mikä tämä kantanne on verrattuna tähän toiseen komission kantaan. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt ei ole enää puheenvuoropyyntöjä, joten pyytäisin, että kaikki alustajat kommentoisivat nyt tätä sanottua ja myöskin ottaisivat kantaa siihen, että mikä nyt tässä kohtaa olisi oikea tapa edetä. Mutta Roberto Gualtieri saa esimerkiksi puheenvuoron. It's been a very, very important and useful. Tämä keskustelu on mielestäni ollut oikein hyödyllinen ja tärkeä. Näemme, minkälaista lisäarvoa saamme tästä parlamenttien välisestä kokouksesta. Parlamentaarikot eri parlamenteista, eri konteksteista, narratiiveista kokoontuvat yhteen. Pyrimme ymmärtämään toinen toisiamme. Haluaisin kommentoida hieman niitä näkemyksiä, joita herra Brackman esitteli. Myös muut kollegatkin ovat todenneet, että me olemme eri linjoilla. Sanotaan se vaikka näin. Minun Mielestäni pitkälti on kyse myös väärinkäsityksestä, eli haluaisin ymmärtää Brackmanin kannanottoja hieman paremmin. Ensinnäkin kyse on tehtävistä. Mitä tehtäviä annamme tälle elimelle? Tässä näen kyllä erimielisyyttä, sillä se, mitä herra Brackman tässä antoi ymmärtää, kyseisen elimen rooli olisi oikeastaan sama, mikä tällä hetkellä on komission rooli. tehtävät on määritelty perustamissopimuksessa. Eli valvotaan talouspolitiikan toteutumista, vakaus- ja kasvusopimuksen toteuttamista. Eli kaikki nämä tehtävät annettaisiin EVMlle eh, e ja totta kai tilanne olisi sitten aivan toisenlainen. Poliittisesti tämä ei olisi myöskään toivottavaa, sillä komissiohan on tilivelvollinen neuvostolle ja parlamentille. Kyse on riippumattomasta toimijasta, jolla on sellaisia talouspoliittisia tehtäviä, Eli kyse sitten olisi aivan toisen tyyppisestä konseptista, kun ajatellaan tämänhetkistä talouspolitiikkaa ja sen ohjausta. Tämä johtaisi myös perussopimusten muuttamiseen. Komissiolle on annettu perustamissopimuksessa nämä tehtävät. Jos ne poistettaisiin komissiolta ja annettaisiin toiselle instituutiolle, elimelle, tämä vaikuttaisi koko järjestelmään, koko perussopimusjärjestelmiin, kansanäänestyksiin ja niin edelleen. Eli puhumme elimestä, jota ei vielä ole olemassa jos toteamme, että me emme muuta yhtikäs mitään, pidämme EVMn ennallaan, taikka sitten teemme jotain pieniä hallitusten välisiä muutoksia. Eli loppujen lopuksi kysehän on samasta asiasta. Kukaan tässä salissa ei varmaankaan ajattele niin, että olisi realistista ajatella aivan todella mullistavaa perussopimusten muutosta. Olemmepa sitten samaa mieltä tai eri mieltä, mutta katson, että tämä talouspolitiikan ohjantatehtävän siirtäminen, valvontatehtävän siirtäminen komissiosta pois olisi väärin. Ja sitä paitsi on aivan epärealistista ajatella, että tällainen mullistus perustamissopimuksessa toteutuisi. Eli tästä ei oikeastaan ole syytä edes keskustella. Se ei ole nyt edessämme pöydällä. Kyse on toimivaltuuksien lisäämisestä EVM, joka toimii tällaisena viime sijaisena rahoittajana, turvajärjestelynä. Eli toimitaanko sitten kansainvälisen valuuttarahaston tuella tai ei. Eli sitten voidaan pyytää myös velan uudelleenjärjestelyä. Tällä hetkellähän tällainen mahdollisuuskin on olemassa – Kyse on muutoksista, eli siirrymme mahdollisuudesta velvoitteeseen. Kaikki ne, jotka ovat tekemisissä julkisen velan kanssa, niin eh, kyse on, on velvoitteesta, joka tarkoittaa sitä, että sitten markkinoille syntyy lisää jännitteitä ja painetta, eli paineet kasvavat. tämä mahdollisuus uudelleenjärjestelyihin on tässä äh, jonkinlaisena mahdollisuutena mukana, ei suinkaan velvoitteena. Näinhän on tälläkin hetkellä. Mut tehtävät taas ovat sellaisia tehtäviä, joista vallitsee yhteinen näkemys. Entä sitten tämä artikla 352? Haluaisin kysyä herra Brackmanilta seuraavaa. Sanoitte, että kaikki jäsenvaltiot otettava mukaan päätöksentekoon mukaan luettuna euroalueen maat. Tämä on juuri sitä, mitä artiklan 352 menettelyssä todetaan. Eli kaikki jäsenvaltiot olisivat mukana. Ja näin menettely pelastaisi tämän tilanteen. Sitten sanoitte aivan oikein, että kansalliset parlamentit pitävät hallituksia tilivelvollisena, ja niillä tulisi olla vahvempi rooli kuin Euroopan parlamentilla. Juuri eh, tätä komission ehdotuksessa painotetaan. Esimerkiksi Saksassa tällä hetkellä hallitus on velvollinen Bundestagille EVM-järjestelystä. Eli emme me tässä muuta yhtikäs mitään komission ehdotuksen kautta. Komissio lisää olemassa olevien vastuuvelvollisuuskysymysten lisäksi uusia asioita. Eli ei tässä muuteta mitään, vaan tuodaan lisävastuuta ja tilivelvollisuutta. Kyse on siitä, että kansalliset parlamentit voivat pitää tilivelvollisena luonnollisesti EVMn jäseniä, mutta koko EVM elimenä, ei pelkästään ministeriä, vaan reglingiä. Ja hänet voitaisiin kutsua sitten kansallisen parlamentin kuultavaksi ja voitaisiin keskustella EVMn vuosikertomuksesta. Eli ei komissio ota mitään pois nykyisistä kansallisten parlamenttien valtuuksista, vaan pikemminkin tuodaan lisää valtuuksia niin, että voitaisiin pitää EVM tilivelvollisena kokonaisuutenaan, eikä pelkästään vain oman jäsenvaltion edustajaa tässä EVMssä. Näin ollen minusta tämä on hyvä asia. Ja on hyvä, että myös Euroopan parlamentti voisi toimia samalla tavalla. Voidaan käydä Reglingin kanssa keskusteluja EVM-vuosikertomuksesta, eh, e järjestää kuulemisia EVMn roolista. Kun puhumme keskenämme, niin sitten ymmärrämme toisamme paremmin. Joskus on myös eh, sellaisia väärinkäsityksiä, jotka eivät niinkään ole erimielisyyksiä, vaan nimenomaan väärinkäsityksiä. No sitten kun ajatellaan EVMn sisällyttämistä perussopimuksiin, tässä täytyy muistaa hallitusten ja kansallisten parlamenttien tehtävät. Sitten mainittiin Target 2 ja määrällinen elvytys. Se on taas aivan toinen keskustelun aihe. Monet ovat vedonneet riippumattomuuden puolesta. Keskuspankki on riippumaton elin, rahapolitiikka ei ole eh, poliittisesti värittynyttä. On käyty hyvin mielenkiintoista keskustelua tästä määrällisestä elvytyksestä ja Target 2. Mutta nyt aiheenamme on EVMn muuttaminen EMFksi. Pitää paikkansa, että EVMn kehityksen kautta voitaisiin myös syventää emua ja saattaa se loppuun, mukaan luettuna tämä finanssipoliittinen kapasiteetti, rahoituskapasiteetti ja euroalueen budjetti. Näin saisimme hieman syvyyttä. Tämä olisi kuitenkin vain yksi lisämahdollisuus, ei mikään automaattinen ratkaisu, joka komission hyväksymisen kautta syntyisi. Eli olemassa olevat mahdollisuudet säilytettäisiin EVMssä ja sitten olisi tämä suora pääomittamismahdollisuus. Meillä on jatkossa uusia mahdollisuuksia. Joka tapauksessa jäsenvaltioilla on sananvaltansa. Ne voivat esittää vetonsa tai olla samaa mieltä. Eli voimme ottaa tästäkin huolimatta lisää askelia eteenpäin, mutta ne, jotka eivät ole samaa mieltä tästä järjestelystä, eivätkä ole omaksuneet tätä vaihtoehtoa niin, että olisivat tukeneet komission ehdotusta. No niin, sitten johtopäätöksiin. Niin kuin sanoin, minusta komission ehdotus EVMstä, EMFstä nimeä lukunottamatta on hyvin tasapainoinen. Tarvitsemme perusteellista tutkimusta kaikesta tästä ja voimme sen pohjalta sitten tulla johtopäätökseen, että kyseessä on tasapainoinen kompromissi. Olin hieman yllättynyt, kun luin äh, Saksan koalitio-ohjelmaa. Se on hyvin selkeä ja menee tähän suuntaan. Ja nyt kuulen sitten aivan toisenlaisen tulkinnan herra Brackmanin suusta. Luonnollisesti haluan paremmin ymmärtää, mitä nämä kaksi lausetta tässä tarkoittavat nimenomaan tässä koalition hallitusohjelmassa Saksassa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja Roberto Gualtieri näistä kommenteista. Nyt mm. haluaisin pyytää sitten herra Norbert Brackmania käyttämään puheenvuoron. Niin, paljon kiitoksia tästä mahdollisuudesta. No keskustelujen käy, kautta kävi hyvinkin selväksi, että täällä on eri näkemyksiä siitä, että mikä, millainen tämä valuuttarahasto olisi tai mikä se nimi nyt sitten olisikaan. Kun ajatellaan, ajatellaan rahoitus- ja velkakriisiä, meillä oli, ää, perustettiin valuutta vakausmekanismi, joka toimii ikään kuin vakuutena sille, että jos tällaisia kriisejä Euroopassa esiintyisi, meillä olisi turvaa tälle. Ja se on nyt vakausmekanismin tämänhetkinen funktio. No nyt sitten keskustelu tarpeesta laajennetaan aivan toisiin tehtäviin, eli ei tähän, että se toimisi vakuutena, vaan että se olisi makrotaloudellinen ennaltaehkäisyohjelma, jolla voitaisiin ehkäistä kriisejä ja voitaisiin poistaa sosiaalista eriarvoisuutta Euroopassa ja rahoitus- ja lainakapasiteetit, joita politiikan pitäisi oikeastaan taata, otetaan mukaan keskustelun pohjaksi. Tämä on nyt se tavoite, se, mikä tällä EU-komission ehdotuksella on, ja tästä syystä nyt pitää viitata tähän ehdotukseen niin kuin tässä äh, Rova Keller Ranskasta totesi, että jos haluan uuden tehtävän, meidän täytyy solidaarisesti toimia yhdessä ja rahoittaa tämä uusi tehtävä myöskin. No tämä on ehkä monivuotisen rahoituskehyksen asiaa tai äh, että vahvistettaisiin jotakin vastaavaa ohjelmaa, mutta me emme saa asettaa kuitenkaan näitä tätä vakuut, kyseenalaiseksi, jos me nyt tekisimme näin. Ja kun ajatellaan näitä varoja, eh, joita siellä on, ja ne sitten vetäisiin markkinoille, niin mahdollisesti tässä edistettäisinkin uusia kriisejä. Ja sitten tämä bad economics, bad policy astuisi voimaan, niin kuin britit sanovat, eli ne varat, jotka ovat meillä ikään kuin vakuutena, niiden avulla aiheutettaisiin uusi ongelma, jonka ratkaisemiseksi meillä ei olisi varoja. No se, että tässä nyt puhuttiin tästä Saksan koalitiosopimuksesta, jos se nyt lukee tarkasti, niin siinä todetaan, että koalitiopartnerit eivät päässeet tästä yhteisymmärrykseen ja sanovat, että tässä ei sanota, että Saksan hallitusta tukisi, vaan sanotaan, että unionin sopimuksen kautta ja nykyisistä oikeuksista pidetään kiinni. Tämä on jo suuri rajoitus ja tarkoittaa sitä, että Saksassakin meidän täytyy asiasta vielä keskustella hyvinkin paljon. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia, herra Brackman. Seuraavaksi Maria Luis Albuquerque saa puheenvuoron. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Olisin samaa mieltä osasta siitä, mitä sanottiin, erityisesti se, mitä herra Gualtieri sanoi. Minäkin uskon, että komission ehdotus on tasapainoinen. Ja minun ymmärtääkseni on mahdollista yrit, yrittää poistaa sieltä, tasoittaa sieltä kohtia, jotka mielestäni kyllä eivät edes ole siellä. Mutta minulla on kuitenkin sellainen tuntemus, että joissakin kohtaa tätä keskustelua olemme jääneet aivan samaan pisteeseen kuin olimme 2011-2012. Samat huolet ovat vieläkin läsnä, sama epäluulo siitä, mitä komissio haluaisi tehdä tämän ehdotuksen myötä. Se ei ole juurikaan erilaista, mitä näimme, viime, olemme nähneet viime, viime vuosina. IMFn mukanaolo oli välttämättömyys EU:ssa, koska emme olleet valmiita kohtaamaan tällaista kriisiä. Emme ole olleet valmiita tekemään tarvittavia järjestelyjä, että oltaisiin voitu tukea vaikeuksissa olevia maita. Kuitenkin meidän pitäisi hoitaa homma itse. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mekö odottaisi tukea myös IMF, mehän olemme sen jäseniäkin, kaikki meistä myös niistä maista, joilla on ollut ongelmia, mutta ennen kaikkea olemme eurooppalaisia, joten meidän pitäisi yrittää saada tämä järjestely aikaan perussopimustemme omien toimielimme kautta. Olisin samaa mieltä herra, herra Gualtierin kanssa siitä, että tähän liittyy jonkinlaisia väärinkäsityksiä ja ennakkokäsityksiä myös tästä jaosta velkojen ja velallisten välillä. Tämä todennäköisesti vieläkin on tulosta kriisistä, negatiivisista reaktioista yleisessä mielipiteessä molemmin puolin, molemmissa maaryhmissä. Ja tämä syyttely, jota aina syntyy, kun maat joutuvat vaikeuksiin ja toiset haluavat sitten niitä tukea tai eivät halua niitä tukea. Ja minä tunnen huolta siitä, että jos jatkuvastikin jäämme tavallaan jumiin tai näiden ennakkokäsitteiden vangiksi, me pystymme pysty etenemään tarpeeksi nopeasti, tarpeeksi syvällisesti, jotta voisimme todellakin seuraavan kriisin estää. Jos me sanomme, että meidän pitää tehdä niin kuin herra Gualtieri sanoi, että pohditaan, tehdään tästä velvoite. Tiedämme, miten silloin äh, rahoitusmarkkinoista tulee tällainen itseään toteuttava profetia äh, tai ennuste. Ja jos vaikka meillä vielä onkin monia vaikeuksia ja jotkut maat vieläkin kamppailevat kestävyysongelmien kanssa, niin on kuitenkin mielestäni kiistatonta varmasti kaikille, kuinka pitkälle olemme päässeet, kuinka paljon olemme edistyneet ja kuinka paljon turvallisemmassa asemassa olemme kuin vielä muutama vuosi sitten, mutta tämä ei selvästikään riitä. Jos nyt, kun yritetään vahvistaa toimielin puitteita, voimme tätä kautta myötä vaikuttaa siihen, että voidaan ottaa lisäelementtejä, jotka estävät tulevan kriisin, niin silloin ehkä pääsemme sellaiseen tilanteeseen, ennen kuin edes näitä uusia puitteita luodaan, niin silloin jo ollaan käsittelemässä uutta kriisiä ja silloin puhumme kahden, kolmen nopeuden Euroopasta ja eri asiassa e- eronopeuksia voi olla niin suuri, että jotkut jäävät ikuisiksi ajoksi jälkeen. Ja tämä on täysin vastoin sitä, mihin kaikki olemme yhdessä pyrkineet, jotta saavuttaisiin pyrkineet viime vuosina. Onko tämä nyt sitten äh, väärinkäsitys vai onko kyse erilaisista poliittisista näkemyksistä? tietenkin aina noudatetaan, kunnioitetaan erilaisia poliittisia näkemyksiä, niin siltikin mielestäni on tärkeää, että lähestymistapa on tasapainoisempi. Haluaisin nyt sanoa, että ei yritä löytää tästä komission ehdotusta sellaista, mitä siellä ei ole. Ja jos tarpeen on, tehdään se selvemmäksi. Jos epäillään sitä, mitä tarkoitetaan kirjoitetulla, niin sitten se pitää kirjoittaa selvemmin niin, että epäilyksen häivääkään ei ole. Minä en näe komission ehdotusta syitä huolelle, joka on täällä tullut esille erityisesti herra Brackmanin puheenvuorossa, mutta jos näin asia ymmärretään osassa Bundestagia, niin ehkä silloin voimme ratkaista tämän niin, että laadimme tekstin selkeämpään muotoon. Ja sitten demokraattinen vastuuvelvollisuuskysymys, joka itse asiassa on keskustelumme pääaiheena, vaikkakin meillä on taipumuksena hiukan ohittaa tämä pääteema niin ei pidä siis myöskään unohtaa sitä, että pitää olla myös tilivelvollinen parlamentille. Euroopan parlamentille on sama kuin olisi tilivelvollinen kaikille Euroopan kansalaisille, koska Euroopan parlamentin jäsenet hän on suoraan, ovat suoraan valittuja, kansalaiset ovat heidät valinneet tänne. Näin ollen toimielinten johtajat ovat myös vastuussa he, joutuvat, he tapaavat kansallisia parlamentteja, lähettävät raportteja, vastaavat kysymyksiin, joita kansalliset parlamentit heille esittävät. Tämä kaikki lisää tätä vastavuoroisuutta menettelytavoissa ja parantaa näkemyksiä asiasta. Mutta korostan vielä, on aivan avainkysymys, että kansalliset hallitukset myös omistavat nämä reformit ja ehdotukset, joita joista keskustellaan Euroopan tasolla ja puolustavat niitä sitten itse omien kansallisten parlamenttinsa edessä niin, että on selkeämpi yhteys sen välillä, mitä täällä Brysselissä päätetään tai Frankfurtissa tai Strasbourgissa tai missä tahansa, ja mitä ihmiset miten ihmiset tämän näkevät ja kokevat eri maissa Euroopassa. Tämä on avainkysymys, jota ei voida millään muuttaa. Ja haluaisin vielä vedota mikä muoto sitten tällä lopullisella sopimuksella onkaan, niin ymmärrän kyllä siis nämä huolet niiden parissa, jotka vetovat sen puolesta, että yksimielisyys jatkuu monissa eri päätöksissä, mutta me haluamme luoda sellaisia mekanismeja, jotka ovat tehokkaita, jotka pystyvät reagoimaan, ja me kaikki tiedämme, että yksimielisyyssääntö, silloin kun on kyse yksittäisestä päätöksestä, antaa varsin vahvan välineen, jota voidaan myös väärinkäyttää. Joten jos säännöt on selkeästi määritelty, jos koko puitteista on kaikkien hyväksymä yksimielisesti, silloin meidän täytyy luoda instituutioita, joilla on tarvittavaa joustovaraa, jotta ne voivat sitten myös ripeästi ja ajoissa toimia. Jos käytämme liikaa aikaa nimittäin keskusteluun, niin sitten kun päätös lopulta tehdään, niin se yksinkertaisesti tulee liian myöhään. Jos näin sitten tapahtuu, niin ei siinä ole mitään järkeä, että keskustelemme sitten liian pitkään näistä puitteista kanssa. Sen täytyy olla tehokasta toimintaa, kun me puhumme rahoitusmarkkinoista. Nopeudella on todella iso merkitys. Jos me emme pysty toimimaan nopeasti, silloin toiminnalla ei ole enää merkitystä. Muistetaan tämä. Pitää määritellä säännöt erittäin selvästi sovitaan niistä säännöistä yksimielisyyden pohjalta, mutta sen jälkeen sellainen mekanismi käyttöön, joka toimii, vaikkakin olisi yksi maa, joka joskus jostakin erityistä syystä, joka ei mitenkään liity itse keskustelun aiheeseen, olisivat sitten sellaisella kannalla, mikä ei ole järkevää ja joka voi olla todella haitallista koko unionin kannalta. Kiitos. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Me olemme nyt päässeet loppuun. Haluaisin kuitenkin seuraavat asiat ottaa esille. Ensinnäkin ajattelemme, että keskitymme hyvin tärkeään aiheeseen. Uskon, että puheenjohtaja Gualtieri ja minä pidämme tärkeänä sitä, että keskitymme siihen, mikä rooli parlamenteilla on, kun kohti, mennään kohti eurooppalaista valuuttarahastoa. Me kaikki keskittyimme paljon siihen, miten unionin tulevaisuutta ja Euroopan tulevaisuutta voitaisiin parantaa, voitaisiin varmempaa taloutta mutta tässä oli muutama hyvin ratkaisema tärkeä asia. Me tarvitsemme vastavuoroista ymmärrystä. Ja toisekseen tarvitsemme luottamusta. Kansallisten parlamenttien tulisi luottaa Euroopan unionin toimielimiin aina lähtien Euroopan parlamentista. Ja meidän pitäisi luottaa teihin, kansallisiin parlamentteihin. No sitten avoimuus. Todettiin, että ei pitäisi tehdä mitään ikään kuin salaisesti suljettujen ovien takana, vaan tämän pitäisi tapahtua avoimesti. Ja sitten viimeisin, mutta ei vähäisimpänä, tehokkuus. Me, meidän pitäisi luottaa siihen, että voimme tehokkaasti saavuttaa tavoitteet. Ja jos tehokkuutta löytyy, voimme olettaa, että tulevat keskustelut jatkuvat. Tarkoituksemme Euroopan parlamentissa on ikään kuin saada keskustelun tällainen inklusiivinen luonne. Haluamme kutsua kaikki sellaiset, jotka haluavat, joilla on aikaa osallistumaan keskusteluihin paremmasta Euroopasta. Kuitenkin tässä on nyt olemme varhaisessa vaiheessa. Ei pitäisi pelätä toimia yhdessä. Oli hienoa toimia puheenjohtajana tässä. Haluaisin kiittää erityisesti puheenjohtaja Gualtieria, herra Norbert Brackmania, rouva Maria Luis Albuquerquea ja Stajanovan yhteispuheenjohtajan nimissä. Haluaisin myöskin kiittää kaikkia osallistujia, varsinkin niitä, jotka käyttivät puheenvuoron. Kiitoksia oikein paljon myöskin sihteeristölle, muulle henkilökunnalle. Ja nyt sitten suuri ilo minulle on nyt tässä äh, toivottaa teidät tervetulleeksi lounaalle. Kiitoksia. Nähdään lounaalla.